Ja nyt varapuheenjohtaja Timmermans pääsee ensin paikalleen ja Galbert puolestaan jatkaa täällä. Hyvät jäsenet. Jatketaan seuraavasta kohdasta komission julkilausuma agendan täytäntöön panosta. Puheenvuoron saa heti herra Timmermans. Puhemies, viimeisen kuuden kuukauden aikana ennennäkemätön määrä ihmisiä on saapunut Euroopan rajoille työntötekijät niin sanotusti epätodennäköisesti muuttuvat nyt lähitulevaisuudessa. Kymmeniä tuhansia edelleen pakenee sotaa. Ja se on houkutus edelleen niille, jotka etsivät parempaa elämää eurooppalaisina. Emme käydä selkäämme, emmekä voi niin tehdä. Meillä on moraalisia ja kansainvälisiä velvoitteita tarjota suojaa tarvitseville. Emme voi myöskään kuitenkaan jatkaa sitä, että tulee hallitsemattomia, laittomia maahanmuuttovirtoja, jotka ylittävät rajan toisensa jälkeen pyrkivät pohjoiseen. Se on ristiriidassa Schengen-sääntöjen ja yhteisen turvapaikkajärjestelmän kanssa. Kriisi on osoittanut selkeitä puutteita osassa ulkorajoja. Tämä ja joidenkin maiden lasken läpipolitiikka on johtanut useat jäsenvaltiot varautumaan ja siihen, että on otettu käyttöön väliaikaiset sisäiset rajatarkastukset. Tällöin on kyseenalaistettu Schengenin alueen vapaa liikkuvuus ja sen suuret edut taloudellemme ja kansalaisillemme. Arvioimme, että Schengenin toteutumattomuuden kulut ovat 5-18 miljardin euron luokkaa vuodessa. Eli järjestelmä täytyy saada kuntoon jos haluamme tehokkaasti hoitaa liikkuvien ihmisten tuottamaa haastetta. Eli enemmän laillisia reittejä suojelun tarpeessa oleville ja selkeät ja nopeat henkilötietojen tarkastamiset ja palauttamiset niille, joilla ei ole jäädä. Sopusoinnussa 10. helmikuuta esittelimme tavoitteiden kanssa, jotka Eurooppa-neuvosto vahvisti, niin viime viikolla komissio ehdotti etenemissuunnitelmaa, jolla Schengen-alue saataisiin palautettua normaaliin tilaan vuoden loppuun mennessä. Olen iloinen, että etenemissuunnitelma sai täyden vahvistuksen valtiojohtajalta eilen. Etenemissuunnitelmassamme yksilöimme kolme etusijalla olevaa näkökohtaa. Ensinnäkin Kreikan täytyy puuttua vakaviin puutteisiin valvonnassa komission avulla, EU-virastojen ja muiden jäsenvaltioiden avulla myös. Sillä välin meidän täytyy myös nopeasti sopia eurooppalaisesta raja- ja rankkavartiostosta, jotta voidaan palauttaa luottamus ulkorajavalvonnan tehokkuuteen. Luotan tähän talon, että se esittää oman osansa tässä. Toiseksi päästä läpi asenteen täytyy loppua nyt ja sen seurauksena täytyy äh, nopeasti parantaa apua Kreikalle. Teemme tiivistä yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotta vastaanottokykyä voidaan parantaa. Olemme myös ehdottaneet uutta EUn humanitaarisen tuen välinettä, jotta voimme paremmin ja nopeammin auttaa. Ja lopuksi sisäisten siirtojen päätökset täytyy todellakin saada toimimaan, jotta Kreikan paine helpottaa. Tässä mielessä pidän hyvänä sitä, että olemme pystyneet nopeuttamaan sisäisten siirtojen tahtia viime päivinä. Kolmanneksi, täytyy soveltaa Schengenin sääntöjä, jotta voidaan varmistaa Schengenin tulevaisuus. Etenemissuunnitelma tekee selväksi, että komissio on valmis, jos tarvitaan ehdottamaan koordinoitua eurooppalaista lähestymistapaa väliaikaisiin ää, rajatarkastuksiin toukokuussa. Ne suunta, suun, suunnattaisiin niille rajaosuuksille, joissa ne ovat tarpeen ja olisivat ajallisesti rajoitettuja joulukuun asti. Tekisin selväksi, että tarkoituksena ei ole rangaista mitään jäsenvaltiota. Kyse on yhtenäisestä lähestymistavasta, jolloin voidaan tehdä työtä järjestelmällisesti ja ratkaista taustalla olevat ongelmat. Tässä kriisissä kaikki liittyy kaikkeen ja meidän täytyy tehdä monia rinnakkaisia toimia. Ensinnäkin täytyy saada Kreikkaan tulijoiden määrä laskemaan. Tässä suhteessa on olennaista, että täytyy jatkaa työtä Turkin kanssa, jotta voidaan täysin toimeenpanna yhteinen toimintasuunnitelma. Rikkoa salakuljettajien liiketoimintamalli, lopettaa henkien menetys ja varmistaa, että ainoa kunnon tapa päästä Eurooppaan on laillisia reittejä pitkin. Tässä mielessä Euroopan komissio on valmis tukemaan jatkotyötä tulevina päivinä niiden periaatteiden mukaan, jotka valtiojohtajat eilen, eilisiltaisessa julkilausumassaan totesivat. Tässä kunnioitetaan kansainvälistä eurooppalaista oikeutta. Rinnakkain tämän kanssa täytyy päästä siihen, että Riikka palaa Dublinin järjestelmään. 10. helmikuuta tekemän suosituksen mukaisesti. Pidemmällä aikavälillä täytyy tarkastella Dublinia uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että voidaan saada aikaan kestävä eurooppalainen turvakierjestelmä ja sitten sokerina pohjana kun puhutaan tarpeesta varmistaa turvalliset lailliset reitit niille, jotka tarvitsevat suojelua, niin se on erityisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa eh, haavoittuvassa asemassa olevien suojelu, lapset ja naiset mukaan luettuna. Tämä tuli esille myös tämän aamun keskustelussa naispakolaisista. Haluan todellakin kiittää parlamenttia siitä, että tämän aiheen, tärkeän aiheen esille, erityisesti 8. maaliskuuta kansainvälisenä naistenpäivänä. Olennaista on, että teemme koko ajan työtä näillä kaikilla rintamilla Tähän jäsenvaltiot ovat sitoutuneet peräkkäisissä monissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Nyt täytyy saada aikaan tuloksia. Meillä on suunnitelma ja meidän täytyy osoittaa, että hitaasti, mutta varmasti suunnitelma alkaa tuottaa tuloksia. Kiitos. Köszönöm szépen alelnök úrnak a nyitó gondolatait, és most a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Az Európai Néppárt nevében Monika. Niin, sitten ryhmäpuheenvuorot. Ensimmäisenä EPP-ryhmäpuheenvuoro, edustaja Holmaier. Herr Vizekommissionspräsident, liebe Kollegen. Vara puheenjohtaja, puhemies, hyvät kollegat. Kiitos ensin tästä katsauksesta. On niin, että otamme pieniä edistysaskeleita, mutta oletettavasti askeleet kuitenkin ovat liian pieniä, kun otetaan huomioon, kuinka suuri ongelma on Nyt rekisteröintiluvut annetaan prosenttilukuina, mutta se, mihin nämä prosenttiluvut pohjautuvat, eivät, siitä ei ole tietoa, koska tästä ei ole sataprosenttista varmuutta. Tehän sanoitte, me emme tiedä, kuinka paljon ihmisiä konkreettisesti tulee rajojen yli. Olen tyytyväinen myös siitä, että otimme edistysaskeleita Turkin suhteen ja toivon, että kuun puolivälin mennessä saadaan aikaiseksi jotain tuloksia. Ja myös se, että nyt kuka tahansa ei voi noin vain tulla rajan yli. Siksi mielestäni on tärkeää, että me keskustelemme myös ihmiskaupasta. Europol ja Frontex tarvitsee lisää henkilöstöä meillä ei ole riittävästi henkilöstö EASossa eikä Frontexissa, koska jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet asiantuntijoita ja tämä kyllä on aika häpeällistä, koska tässä täytyisi tehdä yhteistyötä Euroopan tasolla. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen ongelmaan. 2014 oli 4000 lasta, joita käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Nyt vuonna 2015 tämä luku oli jo 8000 ja nyt tänä vuonna jo tammikuussa tämä luku on jo suurempi kuin koko vuonna 2015. Eli Nämä kadonneet lapset ovat joutuneet rikollisten käsiin ja toivon, että me eurooppalaisina voisimme antaa tähän paremman vastauksen ja lisätä henkilöstöä, jotta näitä lapsia voitaisiin suojella paremmin. Kiitos. Kiitoksia jotain näyttää olevan vinossa tulkkauksen kanssa. Unkarin tulkkauksen osalta toivottavasti teknikot pystyvät sen hoitamaan. Seuraavana puhuu Rova Zippel. Thank you. Kiitos. Mistä me puhumme? Komissio haluaa käyttää Dublin ja Kreikan kohdalla järjestelmä, joka ei koskaan ole toiminut. Ja joka jättää vastuun pakolaisista maille, joilla on Euroopan ulkoraja. Jos Balkanin reitti suljetaan tai jos se pidetään suljettuna, niin silloin Kreikan tilanne johtaa humanitaariseen katastrofiin. Eli Dublinin siirtymisestä ei voida puhua. Muiden jäsenvaltioiden täytyy myös kantaa vastuuta. No nyt sitten Turkin täytyisi ratkaista ongelmamme. Mutta onko Turkki turvallinen maa, luotettava kumppani? Rauhanprosessi kurdien kanssa lopetettiin. Journalistit eivät voi tehdä vapaasti töitä ja Kiinan jälkeen Turkki on maa, jossa on eniten pidätettyjä journalisteja. Kyllä, me kehumme Turkkia siitä, että se on ottanut luokseen lähes kolme miljoonaa pakolaista ja samanaikaisesti sanomme, että me mantereen, jossa on 500 miljoonaa asukasta, niin tämä luku olisi liian suuri. Tämä on häpeällistä. Eurooppa menettää arvonsa ei ainoastaan hyvinvointialueena, vaan vapauden, demokratian ja perusoikeuksien valvojana. Ja tämä koskee pakolaisia. Tämä on myös vaarallinen merkki omille kansalaisillemme. Komission ja neuvoston täytyy ottaa poliittinen johtoasema ja edistää sijoittamista Euroopan unionin alueella. Kyllä, toki meidän täytyy taistella syytä vastaan ja salakuljettajia vastaan ja meidän täytyy myös parantaa tilannetta kolmansissa maissa, mitä pakolaisiin tulee. Mutta ainoastaan jos kannamme oman vastuumme, niin meillä on vahva neuvotteluasema ja tätä kautta me olemme sitten luotettava kumppani. Kiitos. Rava Zippel, Herra Jakovcic haluaisi esittää teille sinisellä kortilla kysymyksen. Sopiiko teille? Rova Zippel, kyllä. Herra Jakovcic, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Kiitos Zippel, että hyväksytte kysymykseni. Mainitsin länsi reitin. Totesit, että sitä ei saa sulkea. Olen samaa mieltä kanssanne Länsi-Balkanin reitin täytyy olla jatkossakin auki. Mutta ettekö ole samaa mieltä, että meidän täytyy tietää, kuka oikein tulee reitin kautta? Kreikka ei voi Dublin järjestelmää ottaa uudelleen käyttöön, kun se on aikaa sitten romahtanut. Meidän täytyy tietää, kuka tänne tulee. Olen kanssanne samaa mieltä, että että pakolaisten rekisteröinti tulomaassa täytyy taata. Rova Holmeier hän viittasi siihen, että tämä ei kuitenkaan voi koskea ainoastaan Kreikkaa, vaan meidän täytyy tukea kaikkia jäsenvaltioita tässä kysymyksessä. Ja jos tämä on taattu, niin varmasti voimme ottaa yhden suuren edistysaskeleen. Seuraavaksi Timothy Kirkhope, kaksi minuuttia, olkaa hyvä rouva puhemies, varapuheenjohtaja. Tänään olemme täällä varmastikin puhumassa sääntöjen täytäntöönpanosta. Ei mikään mielenkiintoinen aihe, mutta jos lopussa ei noudateta sääntöjä, niin miksi täällä ylipäänsä ollaan? Säännöt ja täytäntöönpano eivät aina mahdollista mitään seksikkäitä lausuntoja tai otsikoja suurista läpimurrosta, mutta on niillä merkitystä. Sen vuoksi oli pettymys kuulla eilisestä huippukokouksesta, että jälleen kerran sääntökirja revitään ja heitetään paperikoriin. Ensin täytyy saada olemassa olevat säännöt toimia, antaa ainakin niille mahdollisuus toimia paremmin, mieluummin kuin että aina aina epätoivoisesti etsitään uutta politiikkaa. Tietysti tuen monia komission ehdottamia toimia, että parannetaan mekanismeja, joita meillä on jo käytössä, ja ne auttavat meitä suojelemaan ulkorajaa. Saadaan palauttamiset tehokkaammiksi, ja sitten EASON kautta voidaan, ja Frontexin kautta olla solidaarisia. Ja Timmermans on näissä kaikissa asioissa puhunut vakuuttavasti ja vakuuttanut meitä, mutta Missään ei sanota, että pitäisi toimia ristiriisaisesti omien turvapaikkalakiemme kanssa ja niin, että laitetaan paljon rahaa peliin ilman, että on mitään tuloksista takuuta. Mitään ihmeratkaisuja ei ole. Sisäiset siirrot eivät vielä toimi ja kaikki sopimukset, joita Turkin kanssa tehdään ilman, että sillä on todellista oikeuskehystä ja vaiheittaiset maksut ja viitearvot eivät lue mitään muuta kuin jälleen uuden epäonnistumisen, kun todella tarvittaisiin onnistumista. Pelkää, Rova puhemies, että George Bernard Shaw oli vähän liiankin oikeassa, kun hän sanoi, että opimme historiasta, ettemme opi siitä mitään. Thank you, Mr. Kirkhope. Is... Kiitoksia, herra Kirkhope. Herra Esrech haluaisi esittää teille kysymyksen sinisellä kortilla. Sopiiko teille? Herra Esrech, olkaa hyvä. Thank you, thank you for... Kiitos, kiitos, että hyväksytte sinisen korttiin. Ettekö olisi samaa mieltä kanssani, että maahanmuuttotilanne on yksi harvoista asioista, joissa olemme kaiken kauimpana valitsijoistamme, ja se on syy, että tällaista takapakkia on tullut. Ettekö ole samaa mieltä myös siitä, että se, että Eurooppa on nyt tarttunut epätoivoisiin toimenpiteisiin hoitaakseen kriisiin, niin kaikki on sisäisty Turkille. Eikö tämä osoita, miten heikko koko organisaatio on? Mr. Kirkhope? Herra Kirkhope, kiitos hyvin mielenkiintoisesta kysymyksestä. Sitä täytyy vähän aikaa miettiä, mutta sillä välin ehkä voisin sanoa teille, että jos olisitte kuunnellut juuri mitä sanoin puheessani, niin oivaltaisitte, että tie eteenpäin on positiivinen niin, että UK täysin osallistuu ja saa järkeä EUn päätöksiin, koska lähtisimme EU-sta ja tiedän, että tämä herrasmies niin haluaisi käyvän, niin sitten emme enää voisi vaikuttaa positiiviseen suuntaan, että voitaisiin tehdä kokemuksemme perusteella, kuten itsekin oli maahanmuuttoministeri, voisimme auttaa Eurooppaa ratkaisemaan kriisin ja ihan suoraan sanoen pitäähän se ratkaista. Eh, Seuraavaksi puhuu Cecilia Wikström. Teillä on kaksi minuuttia, olkaa hyvä arvoisa Kiitos, rouva puhemies. Viime kuukausien aikana tämä manner on joutunut kohtaamaan valtavan määrän pakolaisia, jotka pakenevat konflikteja. Kansainvälisten johtajien vastaukset ovat olleet lähes patettisia. Meillä on valtavat määrät pakolaisia rajoillamme. Ja ja me olemme nähneet, miten rajavalvonnat ovat ottaneet äh, käyttöön, vaikka Bertelsmann äh, instituutti on tehnyt tästä tutkimuksen, että tämä saattaa johtaa huomattaviin kustannuksiin. Ja jäsenvaltiot äh, ovat puhuneet nostaneet, laskeneet standardeja, mitä pakolaisiin tulee, ja toivoneet, että pakolaiset menisivät jonnekin muualle. Me tarvitsemme eurooppalaista johtajuutta, ja meidän täytyy nyt eh, saada aikaiseksi ainoa ratkaisu, joka eh, eh, saisi ratkaisun aikaiseksi. Me tarvitsemme yhteisiä toimia, jotta saamme aikaiseksi oikeudenmukaisen ja järkevän taakan jaon. Ja rouva puhemies, me täytyy hoitaa rajojamme yhdessä, meidän täytyy jakaa vastuumme ja meidän täytyy myös palauttaa ne, jotka eivät täytä kriteereitä. Ja meidän täytyisi tehdä tämä yhdessä. Komission jäsen Avramopoulos ja varapuheenjohtaja Timmermans, jatkakaa hyvää työtä komissiossa ja ehdottakaa todellista eurooppalaista ratkaisua. On todellakin korkea aika, että komissio ja parlamentti olisivat johtavassa asemassa muutaman rohkean johtajan kanssa neuvostossa. Miksi? Koska Eurooppa ansaitsee sen tänä päivänä. Kiitoksia. Seuraavaksi Cornelia Ernst, puolitoista minuuttia. Ja, vielen dank. Was gegenwärtig mit den Flüchtlingen... Kiitos. Ja se, mitä nyt tapahtuu, siihen pitää suhtautua aika kyynisesti, koska monet eivät halua ottaa enää pakolaisia maahansa, niin nyt sitten tässä käydään lehmän kauppaa sen periaatteen mukaan. Niin jos annat minulle laittoman pakolaisen, niin saat takaisin sitten laillisen pakolaisen takaisin Euroopan. Eli tässä siirrellään pakolaisia ja työnnetään niitä takaisin Turkkiin. Ja tämä on kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Turkki äh, ei ole täysin ratifioinut äh, äh, pakolaisyleissopimusta. Ja tässä todellakin olemme epäonnistuneet. Hyvät naiset ja herrat, jos vielä pohditaan sitä, että ainoastaan syyrialaiset saisivat apua ja puhutaan jopa turvallisista alueista Syyriassa, niin tämä on todellakin farssi ja tämä on säälittävää. Ja Turkki itse polkee ihmisoikeuksia ja median vapautta ja ampuu omia kansalaisiaan. Ja tässä ei oteta huomioon oikeutta turvapaikkaan. Sopimukset heitetään laidan yli. Ja me vasemmistolaisina emme tule tätä hyväksymään ja vaanikin, että tätä vastaan protestoidaan ja että me voisimme vastustaa tätä yhteistuumin. Sargentini Edustaja Sargentini. Arvoisa Timmermans, tämä olisi ollut hyvä mahdollisuus selvittää meille, mitä te ajattelette neuvoston kokouksesta. Mutta nyt kun kuuntelen teitä, niin te ikään kuin olette samaa mieltä. Te puhutte lainsäädännöstä ja sopimuksista, mutta meidän pitäisi tässä nyt olla lojaaleja neuvostoa kohtaan. Ja tässähän nyt pyritään ainoastaan siihen, että pakolaisvirtaa Euroopassa rajoitetaan. Ja tässähän nyt sitten palataan aivan äh, alkutilanteeseen. Ja meidän täytyy nyt vain käsitellä tätä tilannetta, mutta emme voi toimia näin, että tässä on yksi käytetty pakolainen saa tässä nyt sitten tuoreen tilalle. Tässä puhutaan ihmisistä, jotka etsivät turvallista paikkaa. Ja minä haluaisin tietää, että kuka nyt sitten järjestää tämän laillisen maahantulon. Ja jos puhumme rajavalvonnasta, niin meidän täytyy myös pohtia sitä, että tässä ei ole mahdollista ylittää rajaa laillisesti ja siksi ihmiset tulevat laittomasti. Ja tässä ei ainoastaan neuvosto ole ottanut johtajuutta, mutta tekemään, että sitä olette te, ole tehneet. Seuraavaksi Rova Ferrara. Kiitos puhemies. Jälleen kerran joudumme puhumaan pikkuaskeleista eteenpäin seurauksena muuttoliikeagendalle. Puhumme kadonneista alaikäisistä, jäljettömiin kadonneista alaikäisistä puhutaan, puhumme rikollisjärjestöistä, jotka mukaan purettu. Olen iloinen siitä, että kun ajatellaan ihmiskauppaa, niin Europol on pystynyt tarjoamaan jotain tuloksia operaatioistaan. Joudumme puhumaan Turkisopimuksesta, jotta voidaan jotain saada aikaan pakolaiskriisissä. Mutta ei kaikkea voi antaa periksi Turkille. Niin kaikki vain sillä hinnalla, että Turkki olisi jäsenenä. Siellä loukataan ihmisoikeuksia, perusoikeuksia. Jos me vaikka yritämme vakuuttaa itsemme siitä, Euroopassa on puutetta nimittäin ja kyvykkyyttä puuttua pakolaisongelmaan. Siihen ei ole solidaarisesti puututtu tähän asti kun ei ole riittävästi tahtoa jäsenvaltioista tehdä yhteistyötä, niin mikään ei muutu. Sopiiko teille sinisen kortin kysymys rova Voutmansilta? Olkaa hyvä. Um, Kiitos. Te puhutte kymmenestä tuhannesta kadonneesta lapsesta ja 40 ALDE-jäsentä tekivät tästä kirjallisen kysymyksen ja pyysimme, että tämä olisi otettu esityslistalle. Ja mitä teidän ryhmänne ajattelee tästä, kuinka me voisimme löytää nämä lapset? Olen puhunut Europolin Europe for Missing Childrenin kanssa ja meidän emme voi hyväksyä vuonna 2016, että kymmenet tuhannet lapset ovat kadonneet alueellamme assolutamente. Totta kai ryhmämme tukee sitä, että selvitetään ala, kadonneiden alaikäisten kohtalla. Me olemme esittäneet komissiolle kysymyksenkin, jotta tähän tulisi selvyyttää. Me haluamme parempaa suojelua näille ihmisille, jotka ovat erityisen haavoittuvia. Ei voida hyväksyä, että vielä tänäkin päivänä tuhansia ja tuhansia yksi matkustavia lääkkeisiä katoaa. Kukaan ei tarvitse heille suojelua. Totta kai voimme tällaista tukea. Mayer er Kiitos. Kiitos. Ja tässä on havaittu, että Eurooppa ei ole pystynyt toimimaan. Ja rouva puhemies. Eilen johtajat jättivät todellakin kansalliset intressit huomiotta. Tämä on todellakin se johtopäätös, joka täytyy vetää eilisestä. Tässä Euroopan unioni vain kumartaa Turkin esille. Turkki haluaa vain nopeasti liittyä Euroopan unioniin. Ja tässä todellakin pelataan vaarallista peliä meidän vapautemme kustannuksella. Tässä on kysymys pakolaistsunamista. Tämä on todellakin todellisuus. Ja minä en hyväksy näitä suunnitelmia. Mark rytte, pyydän, että todellakin Hollannin rajat suljettaisiin, koska me tarvitsemme turvallisuutta. Kiitos. Seuraavaksi sitoutumattomista herra Padakis. Puolitoista minuuttia. Meillä on Schengenin etenemissuunnitelma ja meillä on eilisen huippukokouksen julkilausuma. Mitä ne tekevät? Ne tekevät tuhansia epätoivoisia turvapaikanhakijoita Kreikassa, Ansassa. Rajat on suljettu, on palautuksia. Tämä ei ole pelkästään Visegrad-maiden tai Itävallan politiikkaa, vaan ylipäänsä EU-ssa yleistä politiikkaa, jonka Kreikan hallitus hyväksyy Geneven yleissopimuksen vastaisesti. Siellä ei tunnusteta afganistanilaisia pakolaisiksi ja hekin ovat kuitenkin imperialististen sotien uhreja. Mutta ei anneta edes syyrialaisille turvapaikka-asemaa, jotka kärsivät. Saksan ottamat rajoitukset ja joita muutkin maat tukevat, ne perustuvat fasistisiin tendensseihin ja käytetään tätä veruketta pakolaisia kohtaan, niin meillähän on sitten Turkin keskiluokka asettaa kyseenalaiseksi Kreikan kansallisen suvereenisuuden. Siis se tarkoittaa, että pitäisi olla vastaanottokeskuksia, joissa on ihmisarvoista kohtelua. Heitä täytyy suojella jäsenvaltioiden ja EUn väkivaltaista politiikkaa vastaan. Täytyy vastistaa kapitalistista järjestelmää ja imperialistisia sotia auttaa niiden uhreja. Seuraava puhuja. No. Rouva Metsola. Floor. Signora Presidente. Roberto Metsola. Puheenvuoron saa Roberto Metsola, olkaa hyvä. Puhemies, meidän täytyy pyytää puhuja hidastamaan, koska tulkit eivät pysy perässä. Pyytäkää, että puhujat puhuisivat hitaammin, niin tulkitkin voivat selviytyä työstään ja tulkata asiallisesti, niin mekin muutkin ymmärrämme kaikki. Kiitos arvoisa jäsen tästä puheenvuorosta. Pyydämme tulkkeja seuraamaan keskusteluja ja Pyydän kaikkia kollegoita hidastamaan vähän puhetta, niin tulkit pysyvät perässä. Mutta nyt puheenvuoron saa Roberto Metsola. Kiitos. Haluaisin ensin kiittää komissiota johdonmukaisesta ja selkeästä sitoumisesta ratkaisun löytymiseksi kriisiin. Miettiä välineitä, joita meillä on Euroopan unionin tasolla käytettävissä, jotta mahdollisimman hyvä keino löytyisi. Keskityn Schengeniin. Juuri tuosta Schengen-alueesta on tullut peruskivi modernissa Euroopassa. Meidän täytyy taata ja varmistaa, että se sellaisena säilyykin, mutta yhtä lailla täytyy ymmärtää, että sille, että meillä ole sisärajoa, on se, että kansalaisilla luvattiin, että ulkorajat olisivat turvallisemmat, tiedonvaihto hyväksyttäisiin. Ei niitä voi toteuttaa erikseen. Schengen on tärkeää ajatellen Euroopan turvallisuutta ylipäätään, mutta taloudellisesti ja poliittisesti tarpeen. Olemme nähneet, että rajatarkastusten käyttöönotto on 5-18 miljardia euroa vuosittain, eli meitä on tehty enemmän, että ulkorajamme ovat turvalliset niin, että turvallisuusstandardi säilyy korkealla. Siksi ajatus raja- ja rannikkovartiosta on yksi keino. Meidän täytyy toteuttaa se vain nopeasti ja miettiä seurauksia. Meidän täytyy myös taata, että EU-Turkin yhteistyöohjelman sitoumukset toteutetaan, miten se sopii siihen, mitä viime vuonna sovittiin. Jokaisen asevaltion täytyy noudattaa ulkorajoilla myös velvoitteitaan, mukaan lukien Kreikka. Määrämme, mitä vaikeuksia varsinkin Kreikalla on. Siksi on tärkeää, että osoitetaan solidaarisuutta ja vastavuoroista luottamusta jäsenvaltioiden kesken. Se on avain toiminnassa. Ihan lopuksi vielä puhemies, meidän kansalaisemme peräänkuuluttavat toimintaa Euroopalta. Nyt ei hätäratkaisuja voi ajatella hätätilanteessa. Meidän täytyy päästä eteenpäin tilkkutakki ajatuksista. Kiitoksia. Teillä olisi kysymys sinisellä kortilla. Sopiiko se teille, herra Sanilta? Sopiiko sinisen kortin kysymys herra Sanilta? Kiitos tästä mahdollisuudesta, rouva puhemies. Rouva Metsola, hyväksyn lyhyen vastauksen, hitaan lyhyen vastauksen. Näettekö ratkaisua näihin ongelmiin? Löydämmekö me tavan, jolla voimme kääntää niiden pään, jotka eivät halua hyväksyä näitä päätöksiä. Rova Metsola. Pyytäisin todellakin, että hidastatte, koska tulkit eivät pysy perässä. Kiitos kovasti kysymyksestä. Minä työstän muuten mietintöä parhaan, joka toivottavasti seuraava kerralla hyväksytään. Nimenomaan siinä yksilöidään tämän parlamentin näkemykset siitä, mitä keskustelujen perään vihdoinkin päästään hyväksymään ajatus siitä, että pakolaiskysymys täytyy jakaa kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Kaikki ratkaisut edellyttävät oikeasuhtaista vastuunkantoa kaikkien voimin. Herra Moraes seuraavana, minuuttia Kiitos, rouva puhemies. Kuten herra Timmermans sanoi, hän taisi sanoa, että meillä on suunnitelma ja ihan jos puhutaan suoraan, niin komissiolla on ollut monia suunnitelmia. 700 miljoonaa pumpattiin Kreikkaan äskettäin. Se osoitti, että jotain arvokasta voi tapahtua inhimillisellä, inhimillisen avun välineellä ja äh, humanitaarisen avun välineellä, mutta se ei riitä. Ja tiedämme, että monet äh, maat, jotka ovat tehneet jotain niin kriisi hyväksi, niin tietävät, että komissiolla on ollut vuosien ajan suunnitelmia. Neuvosto on ongelma. Se on, äh, ongelmana on puute, että suunnitelmia ei toimeenpanna monella alalla. Eli meillä on nyt komissiolta paljon suunnitelmia, joka käsittelee vaikeita asioita Dublinista siihen, että virastoja uudistetaan tekemään asioita, joita ei alussa odotettu. Nyt meillä on rajavirastoja myöskin, EASOa uudistetaan. Uusia uudistuksia muutaman kuukauden aikana ja kaikkien täytyy niitä nyt työstää myöskin tässä salissa. Sitten on turkkisuunnitelma. Ja ihan nyt kun meillä on muutama sekunti vielä aikaa, niin haluaisin varoittaa, että ei rikota kansainvälistä lakia, kun työstetään turkkisuunnitelmaa, että pitäydymme periaatteessamme ja pidämme kansainvälistä laista kiinni. Ja kaikessa mitä teemme, niin muistetaan, että meillä ei sitä ylellisyyttä tässä salissa ole, että me parlamentissa tekisi omaa työtämme, kun ajatellaan näitä suuria asioita, joita komissiokin käsittelee aikaisemmin, koska meillä ei ollut ylellisyyttä antaa ihmisten loukkaantua, kuolla, tai että ilman vanhempia matkustavat alaikäiset joutuisivat kadottuksi. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen herra Jurekilta? Herra Jurek, olkaa hyvä. Kysymys. Kritisoitte Eurooppa-neuvostoa, mutta kymmenen kuukautta sitten juuri hallituksemme ehdottivat ainoa loogista mekanismia, jolla voitaisiin tämä draama pysäyttää. Puhun laittoman ihmissalakuljetuksen torjunnasta. Eikö tämä torjunta ole tarvittava mekanismi, jonka myötä sitten voitaisiin keskittyä niihin, joita täytyy todella auttaa, niin että ei samalla tule ongelmista yhä ratkaisemattomampia? Thank you for the question. The issue... Kiitos. Neuvoston asiana ei ole tai ei pitäisi yleisessä mielessä syyttää neuvostoa. Ne ovat ääripäät neuvostossa se ongelma, että jotkut maat pyrkivät selittämään vastuita muiden harteille ja eu sitä ei voida hyväksyä täytyy olla organisoitu reaktio. Ei voida hyväksyä sitä, että jotkut jäsenvaltiot yrittävät tehdä kaiken ja sitten muut seuraavat sivusta. Komissiolla on suunnitelmansa, ne ovat nyt kypsyneet kahden vuoden ajan ja nyt sitten pystyttäisiin toimimaan, mutta emme kuitenkaan pysty, koska jotkut jäsen, koska se johtuu joistakin jäsen, neuvoston jäsenistä. Seuraavaksi puhuu Helga Stevens. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, menneisyydessä Euroopan johtajat ja hallitukset eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota Euroopan rajoihin. Ja nyt olemme riippuvaisia Turkista. Me emme voi enää yksin valvoa omia rajojamme. Turkkilaiset toki eh, väärinkäyttävät tätä tilannetta EU on seurannut Merkelin linjaa liian kauan ja siksi nyt on huonot kortit kädessä. NVAlle rakenteelliset ratkaisut ovat selkeitä. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan unionille. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta me pidämme huolta siitä, että Euroopan unioni pitää ohjakset kädessään eikä ole riippuvainen maista kuten Turkista ja myös pakolaisten reitit täytyy sulkea ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota palauttamisiin. Ja meidän täytyy myös ö, ottaa käyttöön kiintiöt. Kiitos. Ja sitten puheenvuoron saa Rova Mlinar. Thank you very much, uh, madam. Kiitoksia kovasti puhemies. Itse asiassa haluaisin nyt kunnon keskustelun tiedonannosta puhuttaessa puhutaan vain täytäntöönpanosta sisäisten siirtojen mekanismissa, kun se ei toiminut. Ei voida edellyttää Kreikan kaltaista maata järjestelykeksyjä perustamaan, jos pakolaisia jaetta uudelleen. 536 ihmistä, 66 400 toteutunut, vähän on yhtään mitään. Pari asiaa täytyy toteuttaa. Ensinnäkin me emme saa ulkoistaa ongelmiamme vaan meidän täytyy itse saada aikaan oma lähestymistapaan pakolaisongelma. Toiseksi me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä, solidaarisuutta, vastuunkantoa ja nyt komission ehdotus palauttaa Schengen täysimittaisesti on saanut tukea hallitusten ja valtioiden päämieltä, mutta olen sitä mieltä, että tässä vain lykätään tätä hamaa tulevaisuuteen. Tarvitsemme kokonaisvaltaista lähestymistä, ei paperilla. Me voimme kyllä yhdessä rajaa ja valvoa. Minä odotan sinisen kortin esitystä, jonka myötä voitaisiin konkreettisesti saada aikaan taloudellista maahanmuutto laillisesti. Tämä puhe oli vähän pidempi kuin puheaika. Nyt Rova Björk, minuutti, olkaa hyvä. Eh, Kiitos, niin Schengen voi olla ja sitä pitääkin uudistaa niin, että jäsenvaltiot ottavat vastuun saattaa vastaan pakolaisia. Mutta jotta voitaisiin saada aikaan koalitio, jotta saadaan tämä läpi, niin nyt komissio vain keskittyy siihen, että pysäytetään ihmiset pääsemästä Eurooppaan. Jos tehdään kiireinen ehdotus uudesta Frontexista, niin haluatte noudattaa sietämättöntä politiikkaa Turkin autokatoritaarisen hallinnon kanssa ja saada NATO-operaatio sinne Välimerelle. Kollega, tämä ei ole tulevaisuuden tapa. Tulevaisuuden tie Euroopalle pakolaiskysymyksessä voi perustua vain siihen, että otamme yhteistä vastuuta Onko nyt niin, että komissio on luovuttanut? Jos näin on, niin sitten olemme tuomittuja suljettuun Eurooppaan, joka ei pidä enää pakolaisoikeudesta ja ihmisoikeuksista kiinni. Kiitos. Ja nyt sitten Rova Keller. Minuutti. Kiitos. 10. päivä helmikuuta tiedonannossanne tulkitsitte, mikä teidän mielestänne on turvallinen kolmas maa. Kun luen tätä tiedonantoa, niin siinä lähes kaikki turvalausekkeet voidaan tulkita niin, että se kattaa kaikki. No en tiedä, onko tämä nyt kovinkaan järkevää. No miksi me ylipäätään otimme, otimme nämä turvalausekkeet, jotta Meillä on siis selkeät säännöt, meillä on lainsäädäntö olemassa, jotta me voimme pitää siitä kiinni. Kysymykseni kuuluu, uskotteko todellakin, että Turkki, joka, Turkki, joka sotii omia kansalaisiaan vastaan ja lähettää pakolaisia takaisin Syyriaan, ja me olemme kuulleet, että rajavartijat ovat jopa ampuneet syyrialaisia pakolaisia. Voidaanko sanoa, että tämä on turvallinen kolmas maa direktiivin puitteissa? Tämä olisi erittäin mielenkiintoista kuulla. Kiitos. Ja nyt rouva Wienberg. Minuutti. Tack, för talman. Kiitoksia, rouva puhemies. Meidän ulkorajalla on suuria puutteita, herra Timmermans. No siitä voin olla ihan samaa mieltä. Täällä puhutaan uudesta rannikkovartiostakin. Uskon, että Frontex, kun on kolmikentän budjetkin taattu, voisi hoitaa sen ulkoisella varsinkin. Mutta me olemme tienneet, että Frontexin tärkeä tehtävä on ollut pelastustehtävä. Siksi haluaisin tietää, mitä rannikkovartio tekisi erotuksena siitä, mitä Frontex nyt tekee. Täällä puhutaan myös siitä, että meidän pitäisi pakolliset jakaa jäsenvaltioiden kesken. Viime vuonna onnistuttiin jakamaan 400 jopa. Täällä puhutaan siitä, että pitäisi 160 000 jakaa. Entä tänä vuonna? Kaksi kertaa 160 000 ko? Vai miten aiotte tämän hoitaa? 320 000 vai ovatko kiintiöt jo täynnä? Mitä sitten tehdään? Ruotsi on pyytänyt, että voitaisiin palauttaa 25 000 Ruotsista muihin maihin. Herra Avramopoulos, koska tämä tapahtuu? Kiitoksia. Seuraavaksi herra Briois, minuutti. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat. 700 miljoonaa euroa haluaa komissio tuhlata tähän Najadin tynnyriin pakolaisongelman hoitamiseksi. Kun puhutaan tällaisesta luvuista, niin minä ajattelen Kalen ja idän ihmisiä, jotka ovat kärsineet erityisesti tästä tulvasta. Ajattelen niitä perheitä, jotka eivät turvallisuudessa enää voi elää, tai kaupankävijöitä, jotka sulkevat ovensa. Ja ajattelen niitä naisia, jotka ovat olleet Kölnissä uhreina seksuaalisen väkivallan vuoksi. Mutta tässä ei vastaanottomaan lakia ollenkaan kunnioitetta. Sen sijaan, että rahoitetaan ja otetaan kontolle makolais ja maahanmuuttovirtojen kustannuksia. Meidän rahamme pitäisi mennä siihen, että puretaan tämä rakennelma ja laivisista maahanmuuttajista päätäisin kokonaan Kreikka, Bulgari ja Unkari on, haluavat turvata rajansa ja päästä eroon näistä maahanmuuttajavirroista. Kiitoksia. Seuraavana herra Golnish puolitoista minuuttia. No väitämme, että se voidaan sanoa, että Euroopan muuttoliikeagenda pari vuotta sitten esiteltynä on toimintakyvytön, täydellinen epäonnistuminen. Miten se muuten voisi ollakaan, kun suurin osa agendasta perustuu nimenomaan siihen, että on jotakuinkin hyvää tahtoa kolmannen maan hallituksen puolella, nyt tässä tapauksessa Turkissa. Euroopan unioni on vähän monimerkitystä suhteessa, eli peräti jakomielisessä suhteessa. Hyvin on hallitus siellä pelannut, käyttänyt hyväksi Euroopan heikkoutta. Ja kun halutaan sisärajoista päästä eroon täällä, ja se, että otetaan satoja tuhansia maahanmuuttajia, vaikka meillä on omat ongelmamme täällä, tämä avaa ovet vielä kovemmalle kaupankäynnille. Ydin ase on varmasti kohta Erdoganin käsissä, hän vain ulkorajojamme suojelee. Eli siinä voidaan sitten pakolaisvirtojen hanat avata tai sulkea. Tämä sulle mulle periaate Merkelin mallin mukaan ei voi toimia niin, että haluttaisiin lailliset väylät kaikille, jotka Turkkiin on tulleet. Tämäkin on tuhoon tuomittu. Sitten jos ajatellaan pakolaisten lopullista kohdemaata, sitäkään ei tiedetä. Suurin osa jäsenvaltioista ei halua järjestelmäänne sisäisten siirtojen osalta edes osallistua. Kun ajatellaan varsinkin salakuljettaja ihmiskauppiaita, niin he ovat tästä voittoa kyllä saaneet. Kiitos, kiitos. Ei järjestelmä voi muuttaa samalla ajatuksilla, joilla se luotiin, oli oikeassa ujazdowski képviselő úr kék kártyát intézett önhöz. Sopiiko teille kysymys herra Vieslavskilta? Hyväksyttekö kysymyksen sinisellä kortilla, herra Golnish? Kysymys herra Vieslavskilta. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä kollega. Ettekö ole sitä mieltä, että Turkkisopimus on hy- sellainen, jota ei voida hyväksyä? Se hyödyttää Turkkia tavalla, jota ei voida hyväksyä. Turkki on kiristänyt Brysselin byrokraatteja. Itse asiassa maksetaan lunnaita tälle maalle. Tekemällä sopimuksen e- Eurooppa tunnustaa, että se ei voi suojata omia rajojaan se ulkoistaa sen Turkille. Sitä ei voida ollenkaan hyväksyä, koska Turkki ei ole eurooppalainen maa eikä kuulu. Niin, hyvä kollega, kyllä minäkin olen tästä samaa mieltä. Se on kaupankäynti, jota ei voida hyväksyä, joka vain lisää maahanmuuttajavirtoja, varsinkin kun luovutaan viisumaista, niin Turkista puolestaan tulee uudet virrat. Siellä on kyllä paljon ehdokkaita, ajatellen myös taloudellisia pakolaisia, jotka haluavat Eurooppaan. Herra Jambaski, pahoittelen, että lausui väärin nimen, mutta lopulta ymmärsitte. Seuraavaksi herra Brock, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää komissiota, että se on säilyttänyt hermonsa viime viikkojen ja kuukausien aikana. Tämä on todellakin uskomaton tapaus, tämä vaellus. Ja se, että täytyisi pitää kiinni, että Schengen pelastetaan ja meillä täytyy olla selkeä suunnitelma, josta pidetään kiinni. Ja meidän täytyy pitää myös kiinni sisämarkkinoista ja sosiaaliturvajärjestelmästämme. Olen myös sitä mieltä, että on tärkeää, että sisäinen järjestys palautetaan ja että Geneven sopimuksesta pidetään kiinni. Tällä hetkellä tilanne ei näin ole ja nämä kaksi tavoitetta täytyisi yhdistää. Ja tämä on vaatimus, jota me olemme esittäneet jo useaan otteeseen. Me, mutta nyt puhutaan äh, eurooppalaisesta äh, rajavartiosta. Schengen on ollut 15-20 vuotta ja on sanottu, että on sanottu aikaisemmin, että Malta ja Kreikka hoitavat tilanteen ja emme tarvitse mitään rajavalvontaa, mutta me tarvitsemme nyt yhteistä toimintaa, mitä rajavalvontaan tulee, jotta voimme edistyä tämän asian kanssa. Ja mm, meidän pitää pystyä toimimaan myös Turkin kanssa ja siksi on tärkeää, että me myös autamme näitä ihmisiä paikan päällä. Ja, ja tämä on varmasti myös neuvoston tarkoitus kulkea tätä tietä. Kiitos. Weidenholzer képviselő következik másfél percben. Seuraavana puhuu herra Weidenholzer. Nykyinen kriisi on syntynyt tai sen vuoksi, että järjestelmät eivät toimi Euroopan maaperällä, kun ne ei ole pakolaispolitiikkaa yhteisesti, eikä Dublin ole ikinä toiminut. Nyt on kattava lainsäädäntöpaketti, se on positiivista, josta meidän pitäisi keskustella, ja olen vakuuttunut, että Euroopan parlamentti tukee komissiota siinä, että näitä asioita käsitellään nopeasti ja rakentavasti. Mutta kyllä se silti kestää ja ongelma on se, että nyt täytyy toimia. Idomenissa olin ja en pysty saamaan näitä kuvia mielestäni. Oli kauheaa nähdä epätoivoisia ihmisiä. Useilla joilla kattoa pään päällä. Erityisesti naiset ja lapset kärsivät siellä näinä viikkoina. Tilanne on vieläkin huonontunut. Siellä on rankka sateita ja Idomenista on tullut tänäänkin hätäavun huutoja 15 000 ihmistä kauttinen tilanne ja tilanne voi eskaloitua hetken millä hyvä, hetkellä millä hyvänsä. Olen kirjoittanut kirjeen ja eh, komission jäsenelle ja tässä oli jo vähän tapahtunut. Jos se olisi paikallisväestön apua, niin tämä tilanne olisi räjähtänyt käsiin jo pitkän aikaa sitten. Nyt meillä on neuvoston päätös, eli meillä on oikeuskehys. Ja nyt kehotan teitä toimimaan nopeasti, koska ei voida menettää aikaa. Ja toiminta on tarpeen, kuten Portugalin hallitus on tehnyt, joka haluaa kaksinkertaistaa kiintiönsä ja eilisestä lähtien se on tuonut pakolaisia Kreikasta Portugaliin. Tämä on oikea vastaus tähän vaikeaan kriisiin. Herra Weidenholzer, sopiiko teille kysymys sinisellä kortilla edustaja Otkinsonilta? Kyllä. Tämä on oikeastaan sininen kortti herra Brokille. Herra Brok, ennen kuin te lähdette sunnuntaina, kun Merkel tapasi eroa, niin niin protestoiko hän liittyen tähän sanomalehtitapaukseen ja kunnioittiko hän näiden journalistien ihmisoikeuksia? Hän teki tämän Davutoglun kanssa ja hän puhui tästä myös Erdoganin kanssa. Merkelin kimppuun on aina hyökätty, että, että hän käsittelee Turkkia liian tiukoin otteen, mitä e- ihmisoikeuksiin tulee, mutta kyllä Merkel on kritisoinut Turkia ja on hyvä, että nämä kappaleet 22 ja 23 avataan niin, että Turkin kanssa voidaan keskustella medioiden vapaudesta, uskonnonvapaudesta ja niin edelleen, koska Turkki todellakaan täytä kaikkia näitä vaatimuksia juuri siitä syystä, kun hän ryhtyy näihin toimiin. Hyvät jäsenet, meillä on sääntömme ja nyt puhutaan sääntöjen noudattamisesta. Sitten joku teistä esittää sinisen kortin kysymyksen kaksi puhujaa jälkeenpäin. Tämä ei ole sääntöjen mukaista. Nyt ei noudateta sääntöjä. Kukaan ei nähnyt teidän nostavan sitä sinistä korttia. Älkää valittako pyydän. Ja sitten esitätti kysymyksen herra Br- Brokille. Pahoittelen Weidenholzerille, kysymys ei ollut teille. Nyt en anna enää tätä mahdollisuutta teille toista kertaa. Herra Hallaho, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Euroopan unioni ei ole ollut kovin menestyksekäs maahanmuuttokatastrofia hoidettaessa. Epäonnistunut sisäisten siirtojen mekanismi on vain yksi esimerkki Euroopan unionia, unionia yrittäessä tyrkyttää jotain, jota jäsenvaltiot ja maahanmuuttajatkaan eivät halua. Nyt tärkeintä olisi päästä eroon turvapaikkakeplottelusta. Ihmiset menevät Kreikkaan ja Italiaan, koska sieltä he ovat pystyneet esteettä menemään kouralliseen pohjoiseurooppalaisia hyvinvointivaltioita. Virta on nyt hidastunut jonkun verran. Ei sen takia, mitä EU on tehnyt. Kiitos niiden jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet uudelleen käyttöön sisärajavalvonnan. Schengen-järjestelmä pitäisi nyt keskeyttää, kunnes tilanne on hallinnassa. Muutoin vaarana on, että menetämme sen palapalalta. Turvapaikkasääntöjä pitäisi muokata niin, että ei ole mahdollista hakea turvapaikkaa jossa jäsenvaltiossa, jos tulee muualta. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Natalie Griesbeck. Te olette vähän kuin Sisy Komissio on yrittänyt jotenkin tehdä tässä. On kolme pakettia tullut, on arvioitu, on huippukokoukset toisen perään ja täytäntöönpano poistaa olollaan. joka ilta jäsenvaltiot purkavat sen, minkä te aamupäivällä saatte aikaan. Euroopan parlamentissa me olemme halunneet, että ulkorajoja suojeltaisiin Schengenin säilyttämiseksi. Me tarvitsemme laillista maahanmuuttoa solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Mitä enemmän tässä aikaa kuluu, sitä ja jäsenvaltiot ovat kantamaan vastuuta, paitsi Kreikka ja Saksa. Siinä ha, tavallaan kahdenkertaisesti halvaannutaan ensinnäkin siitä syystä, että tuhannet ja tuhannet kuolevat joka päivä miljoonat perheet katoavat sotien takia. Ja tässä tavallaan luovutaan arvoistamme, joihin perustuu koko rakennelma. Sisys mutta teidän pitäisi olla Prometeus paremminkin ja pankka jäsenvaltiot seinää vasten. Seuraavaksi herra Christo Kokokonos. Kiitos Eilinen huippukokous päätti, että Euroopan unionissa tai vahvisti sen, että tietyt maat eivät halua toimia solidaarisesti muita maita kohtaan. Meillä on yhteys, e, yhteiseurooppalainen ongelma. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että me emme voi toimia egoisesti ja tarkastellaan sen kansallisia politiikkoja, koska siellä on katastrofaalisia seurauksia. Mutta olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että myönnettiin palautuksiin Turkkiin, jos maahan tuli on laiton. Ja se, että syyrialaiset myös jaetaan kiintiöihin eri jäsenvaltioihin ja haluaisin myös kiittää tuesta Kreikkaa kohtaan. Mutta nyt todellakin pitäisi ryhtyä toimeen. Seuraavaksi edustaja Valero. Kiitoksia puhemies. Olen kovin huolestunut tulevaisuudestamme ja Schengen-järjestelmästä, että se romahtaa ihan top tykkänään kun maa toisensa perään ottaa käyttöön niin kutsuttuja omia rajatarkastuksia, tilapäisiä rajatarkastuksia minun maassanikin Ruotsissa. Ja minun tehtäväni on tehdä työtä sen puolesta, että nämä tarkastukset ovat mahdollisimman lyhytaikaisia, mutta muutosta ei tule, elleivät kaikki jäsenvaltiot kanna vastuuta. Elleivät kaikki jäsenvaltiot niin tee, niin jotkut maat ottavat käyttöön tilapäisiä tarkastuksia. Se on todella traagista. Vielä yksi kysymys, joka on myös tapetilla ollut, että palautetaan ne, joilla ei ole syytä suojeluun. Ei minulla sitä vastaan sinällään ole. Mutta on myös satoja, ehkä tuhansiakin ihmisiä, jotka ovat eläneet usean vuoden ajan Euroopassa ja jotka ovat saaneet hylkämispäätöksen, mutta joita ei voi heitä lähetä takaisin. Tavallaan nyt halutaan heitä ajaa erityisen intensiivisesti Afganistaniin ja moneen muuhunkin maahan, jotka ovat hyvin ongelmallisia. Haluaisin vain tietää komission jäseniltä, mitä mieltä ovat tästä. Marusik képviselő úr következik egy Seuraavaksi herra Marusik. Minuutti. Herra Marusik. Kiitos rouva puhemies. Kaikki meistä ovat joskus potilaita ja jotkut ovat lääkäreitä. Ja tiedämme tarkkaan, koskaan. että täytyy yrittää torjua sairauden syitä. Ja nyt me olemme seurauksia torjunneet ja syiltä olemme umistaneet silmämme. Jos näin jatketaan, niin tästä tulee sitten EUn romahtaminen ja koko hankkeen loppuminen. Jos meillä nyt EU-hanke ja Schengen ovat tärkeitä, niin täytyy määritellä, mikä Eurooppaa on ja mikä sitä ei enää ole, ja sulkea raja ja alkaa sitten puolustautua tältä valtavalta tartunnalta, joka meitä tartuttaa tällä hetkellä. Ei sairaus ole sen vuoksi, että se että sitä pitäisi hoivata elimistössämme, koska se meidät tuhoaa. Turkki vielä pystyy meitä hyödyntämään ja miljardeja meiltä saada omian jonkunlaisen politiikkaansa toteuttamiseen. Me pystyy itseämme suojelemaan ja sulkemaan ulkorajaa. Tarvitaan radikalismia tässä enemmän tässä mielessä. Kiitos. Kiitos. Rova Gabriel, seuraavaksi puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsenet. Kiitos, että olette täällä keskustelmassa muuttoliikeagendan täytäntöönpanosta. Olen kiitollinen siitä, että te olette ollut niin aktiivinen alusta alkaen, mutta me tiedämme, että työsarkaa riittää täällä ja muualla. Ensinnäkin pari kysymystä ottaisin esille. Järjestelykeskusten aikaansaaminen. Me tiedämme, että kaikki eivät ole toimintakykyisiä. Mitkä ovat tärkeimmät esteet sille, että päästäisiin nopeammin eteenpäin? Joskus on politiikasta, pitäisikö vielä antaa enemmän aikaa, jotta päätökset tehdään kansallisella tasolla. Lykätään huomisen, mitä pitäisi tänään tehdä. Nyt tarvitaan kiireellisesti toimia. Nyt eikä 15. päivä 2015 komissio esitti myös tietoja siitä, mitä UNHCRn keskuksista on saatu aikaan. Mitä konkreettista on saatu ulkoisesta ulottuvuudesta. Meidän täytyy käyttää tätä hanketta yhtenä keinona tehdä työtä kolmansien kanssa, varsinkin Afrikassa. Ja vielä meidän politiikamme ulkoisesta ulottuvuudesta, nimittäin jos me tekisimme enemmän työtä perimmäisten syytteen parissa, niin emme ehkä joutuisi kärsimään täällä niin paljon seurauksista. Ensinnäkin palauttamissopimukset, mikä on aikataulu, mitkä maat. Toiseksi Libanon ja Jordania. Meidän täytyy antaa jatkossakin tukea noille kahdelle maalle. Ne ovat avainasemassa, jotta voidaan kestävältä pohjalta muuttovirtoja hallittaa. Nyt se on enemmän tarpeen kuin koskaan, kun päästään rahoituksessa konkreettisiin hankkeisiin. Meidän täytyy olla heidän rinnallaan. Rodriguez Rova Rodriguez seuraavana. Me tuemme komission ponnistuksia, mutta Kreikan ja Turkin ratkaisut ovat rajallisia. Me tarvitsemme vahvempia eurooppalaisia ratkaisuja, jotta me saamme tilanteen hallintaan, jotta me voimme tukea Schengeniä ja jotta me voimme eh, vastata eh, pakolaisille eurooppalaisten arvojen mukaan. Me tarvitsemme myös eurooppalaisia rajoja ei mitään muuria, mutta me tarvitsemme uuden rajajärjestelmän. Ja sen, sen täytyisi olla sellainen, että sillä on logistista kapasiteettia ja että se antaisi tarvittavat palvelut, rajavalvonta, siellä hallinnoitaisiin pakolaisvirtoja ja tuettaisiin pakolaisia. Ja mielestäni Tätä tulisi tukea. Ja mitä julkisiin investoihin tulee, niiden avulla pitäisi valmistella Eurooppaa seuraavalle vuosisadalle ja pitäisi hoitaa suhteet naapurimaiden kanssa myönteisemmässä hengessä. Seuraava puhuja, Rova von Storch, minuutti. Niin, kiitos hyvät kuulijat keskeisen kohdan ottaisin esille tähän tämän, tämän sisäisten siirron mekanismin. Se on ollut tapetilla tähän asti. Kehitysyhteistyön Müller sanoi, että 810 miljoonaa tulee Lähi-idästä Eurooppaan, ovat jo matkalla ja Afrikasta ja Afrikan mantereelta tulee vielä lisää miljoonia. Se on se oikea ongelma. EU on nyt kuukausien ajan puhunut että 160 000 Kreikasta ja Italiasta jaetaan uudelleen. Osa niistä on jaettu jo uudelleen ja mm, eilisestä lähtien nyt sanonut, että tätä jakamista nyt sitten kiihdytetään. Ehkäpä sitten siihen menee 15 vuotta vaan. Mutta jos jaetaan uudelleen 160 000 ja kuitenkin ongelma on sitä, että tulee vielä 10-20 miljoonaa, niin mitä neillä on enää tekemistä toistensa kanssa? Eli näitä ihmisiä ei voida kaikkia auttaa meidän luonamme, vaan paikan päällä ja nimittäin nyt heti. Kiitoksia. Sitten Rova Albiol Guzman. Eh, anteeksi, minuutti. Kiitos. Politiikan Euroopan unionissa on kehittynyt sen mukaan kuin talouskin tai joidenkin talouden mukaan ja unohtan aina ihmisoikeudet. Ja siinä pannaan kahteen ryhmään maahanmuuttajat, lailliset ja laittomat. Ja laittomille pannaan muureja ja rajoja, heiltä viedään terveydenhoito, heitä heitetään maasta, ei anneta kuumaa vettä, Irakissa, Syriassa, Syriassa, Afganistanissa on käyty sotia. Nyt on käytetty hyväksi näitä pakolaisia kamottavalla tavalla. Ja he puhutaan taloudelliseksi toimijoiksi. Kyllä heilläkin joitakin oikeuksia pitäisi olla, mutta ei ilmeisesti ole. Kaikki vain ulos Euroopan unionista. Ja sen päälle vielä, että rajoilla liikaa pakolaisia tai Kalen leirillä heitä epäkunnettavasti kohdellaan. Kaikki pakolaiset, turvapaikanhakijat ovat teidän julman uhreja. Maraga Seuraavaksi herra Maragall. Kiitos, hyvät komission jäsenet, puhemies. Meidän pitäisi jotenkin hallita ja välttää ikäviä tapauksia ja palauttaa, jakaa ja kolmanneksi hyväksyä myös sen, että puututtaisiin asian ytimeen. Näin totesimme jo aikanaan Turkisopimuksen yhteydessä. Meidän täytyy myös tuplin asetustakin miettiä ja uusia puitteita. Ja meidän täytyy myös, miten käsitellä näitä yksilöllisiä hakemuksia. Ja Kreikka itse tarvitsee tukea koska se on ollut ahdingossa sekin, että se täyttää myös velvoitteensa, tai onko se suuri vankila jatkossa, mutta jokaisen jäsenvaltion pitäisi kantaa vastuunsa. Balkanilla on ovet suljettu, emmekä pysty estämään ihmistä tulemasta tänne kuitenkaan. Jäsenvaltiolaiset kaikki ovat tässä vastuussa. Ihmisiä, lapsia, naisia kuolee siellä. Me olemme kieltämässä itsemme ja me olemme vain kansallisesta itsekyydestä ylpeitä ja nyt meidän pitäisi muuttaa kriteereitä. Jos teiltä aika loppuu ja vaikka puhuisittekin nopeammin, niin ei se viesti mene läpi. Ihan vinkkinä vain. Tässä sovittiin kuudesta miljardista. Turkki vaati 20 miljardia. On rajat sille, mitä veronmaksajien rahoilla tehdään. Tusk on tehnyt suunnitelman. Zanam suljettiin ja sunnuntaina Merkel yritti ratkaista tilanteen Alternative for Deutschland kuitenkin menestyy. Tämä on merkki siitä, miltä ihmisistä tuntuu. Hän ei kuuntele kansalaisiaan. Onko David Cameron kysynyt Briteiltä, haluatko he maksaa lisälaskun? Me nyt annamme jo paljon tukea ulkomaille, mutta nyt saamme taas lisälaskun. Jotkut ovat hyötyneet tästä mutta tätä hintaa ei pitäisi maksaa. Me tiedämme kaikki, mitä tuntuu, kun pidetään hölmönä, ja siksi Iso-Britannia tulee eroamaan EU-sta. Kiitoksia. Minä korostan lukujen merkitystä saapuneiden osalta. Meillä on käsissämme valtava humanitaarinen kriisi ja myös hallintakriisi. Meidän täytyy luopua yksipuolisista toimenpiteistä, rajojen sulkemisesta. Minä haluan Balkanin pitää avoinna, kuten Filippo Grandekin. Vain yhdessä solidaarisesti me voimme selviytyä tästä hankalasta tilanteesta. Meidän täytyy suojella uudelleen Schengeniä niin, että ulkorajoilla on enemmän valvontaa. Minä tuen niitä toimenpiteitä, joita komissio on esittänyt kiireellisinä ja myös humanitaarisen avun mekanismia, joka on tärkeää Kreikalle ja niin, että voitaisiin saada nämä luvatut summat käyttöön kahdesta mustakin rahastosta. Turkki sitten. Tämä on tärkeä kysymys. Ja siihen Turkikin on sitoutunut. Mutta miksi? Niinkö, että turvapaikanhakijoiden asemaa voitaisiin kohentaa. Ja Syyriassa sitten Turkki haluaisi estää niiden tulon, joka ei ansaitse suojelua. Meillä on oikeastaan muita vaihtoehtoja. Meidän täytyy ulkoisista ja sisäisistä sitoumuksista pitää kiinni. Sisäiset siirrot, järjestelykeskukset ja rahastot. Ja tässä kaiken pistinä IPllä on kansainvälisyys, niin että pidetään kiinni tästä vihollisuuksien keskeyttämisestä. Puhemies on lopettamassa niin, että työryhmän täytyy tehdä työtä humanitaarisella puolella koska siinä meillä on tärkeä ja uskottava osa. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Sitten rouva Jotova. Minuutti. Niin jatkamme teidän tukemistanne, jotta kriisi voidaan ratkaista. Mutta täytyy myöntää, että äskeinen keskustelu Syyriasta ei ollut kovin toivoa herättävä. Menestyksekäs politiikka on kaksi tahoista. Konfliktin ratkaisun johtoasema ja sitten kriisihallinta. Äskettäin on keskitty vain kriisihallintaan. Onko meillä monialaista maahanmuuttopolitiikkaa? No ei ole. Sen lisäksi viimeisimmät komission ehdotukset, että alueellistavat ongelman ja pakolaisvirtojen hallinnan. Nyt on sitten Kreikka-agendalla. Mitä sitten tapahtuu, jos tulee jälleen uusi epätavallinen tilanne? Sen lisäksi meillä on kaksinkertaiset standardit. Ehdotuksilla ne pyritään pitämään Schengen yllä. Se onkin avainsana, mitä tapahtuu sitten muilla rajoilla. Niistä tulee puskurivyöhykkeitä ja valtavia pakolaisleirejä – ja olen varma, että ei Eurooppa siitä turvallisemmaksi tule. Herra Ujastovski, seuraavaksi minuutti. Rouva puhemies, kollegat. Realismi tässä palaa, ei egoismi. egoismi. Viime vuonna käytiin huutokauppaa, puhuttiin avoimien ovien politiikasta, olemme valmiit ottamaan kaikki vastaan. Siinä ei ollut vastuuta. Tuen realismin paluuta täytyy suojella ulkorajaa EU-ssa, täytyy auttaa, mutta samaan aikaan vaatia Kreikalta vastuullista politiikkaa. Täytyy viimeinkin huolehtia siitä, että Turkkisopimus todellakin toteutettaisiin. Humanitaarisesti täytyy auttaa ennen kaikkea pakolaisia, kristittyjä ja muidenkin uskontojen tunnustajia jotka kärsivät Lähi-idän sotien vuoksi. Älkäämme palaako sisäisen siirron mekanismiin, se on keinotekoinen ja riskialtis, eikä se taida olla kansainvälisen oikeuden mukainenkaan, kun eihän ihmisiä voi siirtää vastoin heidän omaa tahtoaan. Täytyy ottaa huomioon, mihin he itse haluavat. Realismi ei ole egonismia, vain turvallinen Eurooppa voi auttaa muita. Kiitos θέλει να κατανοήσει την κατρακύλα της ενωμένης ευρώπης και των ηγετών. Kiitos. Tässä todellakin täytyy nyt lukea neuvoston johtopäätökset. Me kävimme kovia neuvotteluja Turkin kanssa Ja tämä maa loukkaa myös eurooppalaisia rajoja, perusoikeuksia loukataan ja syyrialaisia pommitetaan heidän taholtaan. Ja nyt eurooppalaisilta viedään kolme miljardia ja on aivan häpeällistä, että tämä on kirjattu edes ylös, että vaihdetaan pakolaisia yksi pakolainen toista vastaan. Tässä täytyy nyt toki myös tarkastella tätä pakolaisten näkökulmasta. Kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä ja muuten me kärsimme kaikki. Rebega. Edustaja Rebega minuuttiin. Kiitoksia kovasti, puhemies. Solidaarisuuden pitäisi olla tästä johtotähtenä SEUTn pohjalta. Tarvitaan konkreettisia ehdotuksia siltä pohjalta. Muuten tulee tasa, epätasapaino suunnitelmaan on erittäin tärkeää, että komissio keskittäisi huomionsa siihen, että saataisiin uutta muutoliikepolitiikkaa, kunnon turvapaikkapolitiikkaa ja voitaisiin miettiä myös uudelleen Dublin-asetusta ja sinistä korttia. Näiden pitäisi olla etusijalla. Niistä puhutaan jokaisessa huippukokouksessa, mutta mitään konkreettista ei ole saatu aikaan. Se on utopiaa. Meidän täytyy ryhtyä toimiin. Vielä vähän on tähän asti tehty. Olemme kaikki joutuneet kärsimään tästä pysähdyksestä seuraukset se, että ollaan toimimattomia eikä ole mitään konkreettia saatu aikaan. Kiitoksia. Sitten edustaja Sver, puolitoista minuuttia. Kiitos. Hyvät kollegat, minä tuen eh, huippukokouksen johtopäätöksiä. Valitettavasti kuitenkin Eurooppa on ollut ostoskierroksella. Me olemme ostaneet lupauksia ainakin sille, että pakolaisvirtoja hidastetaan ja että Schengen otetaan jälleen käyttöön. Hinta on kuitenkin aika kova, jos Turkki ei ole luotettava osapuoli. Jos päätökset ensi viikolla ovat järkevämpiä, niin ehkä tilanne sitten paranee. Me olemme, emme ole ainoastaan luvanneet tukea rahaa Turkille, vaan me olemme tehneet myös lupauksia nopeammasta integraatioprosessista vaikka tämä nyt ei millään muotoa liity maahanmuuttokriisiin. Turkki on havainnut Euroopan heikot kohdat ja on kiristänyt Eurooppaa. Turkki ei ole luotettava kumppani. Ja tämä tietysti aiheuttaa huolenaiheita, mitä Eurooppa EUn ja Turkin yhteistyöhön tulee. Yksi journalisti kysyy minulta ihmisoikeuksista ja journalistista Turkissa. Ettekö ole kiinnostuneita heistä? Minä sanoin ei, koska ehkä me saamme huippukoksen jälkeen jotain aikaiseksi. Grazie, presidente. Kerro seuraavana Rova Schlein. Kiitoksia tässä. Kriisissä on kyse meidän tulevaisuudestamme. Miten pystymme vastaamaan tulevien sukupolven haasteisiin. Sen sijaan vain puhutaan ja pidetään huippukokouksia ilman, että saadaan minkäänlaista yhteistä ratkaisua. 2015 jälleen kerran 6, 28 yksin joutunut 80 prosenttia turvapaikkahakemuksista hoitamaan. Ja jos jokainen tekisi oman osansa, niin meillä olisi toisenlaiset luvut. Kreikka ei voi eikä sen pidäkään jäädä yksin Italian ja muiden maiden lailla, jotka eniten ponnistelevat. Ja jos me ulkoistamme rajamme, se ei ole ainoa ratkaisu. Hallituksemme eivät voi pelkästään sysätä tätä Turkin harteille, vaan tarvitaan yhteisiä ratkaisuja, jotka perustuvat solidaarisuuteen ja kokonaisvaltaisen lähestymistapaan. Nyt me puhumme muuttoliikekendan täytäntöönpanosta. No, mutta miten on mahdollista, että sisäiset siirrot koskevat vain muutamia satoja eikä 160 000, kuten luvattua. Tämä on valtava myöhästyminen. Joitakin viikkoja sitten nähtiin Lampedusassakin, että ihmiset ovat jääneet saarelle viikoiksikin ilman, että on edes kenkiä jaloissaan. He maksavat tästä, että hallitukset eivät kykene mihinkään päätösten täytäntöönpanossa neuvosta ja missä itse ovat. Ja jos ajatellaan näitä henkilöitä tulevaisuutta, niin järjestelykeskusjärjestelmä ei enää voi toimia, koska he pelkäävät että jäävät Dublin kierteeseen. Meidän täytyy olla urheita Dublinin kanssa, että saadaan pysyvä jakojärjestelmä, että vahvistaa EASOa. Ja komissiolta odotamme nimenomaan tätä. Ja vain tämän pohjalta voidaan työtä tehdä, ei kosmettisiin muutoksiin. Kiitoksia tästä, mutta tulkit eivät pysyneet teidän puheen tempon perässä. Puhuitte liian nopeasti. Eikä ne pääse läpi tällä tavoin. Seuraavaksi Rova Silkionitis. Kiitos. Euroopan unioni ei ole pystynyt rajoittamaan pakolaiskriisiä ja EU tekee jatkuvasti vääriä päätöksiä. Nämä päätökset loukkaavat kansainvälistä oikeutta ja eurooppalaisia, eurooppalaista oikeutta. Ja tätä kautta rasistisia mielipiteitä tuetaan. Visegrad-maissa rakennetaan aitoja ja muureja. Ja myös Kreikassa tilanne on järkyttävä pakolaisten suhteen. Ja meidän me siirrämme tässä nyt velvollisuudet Turkille, mutta me olemme kuitenkin osa syyllisiä näihin sotiin, jotka ovat saaneet ihmiset liikkeelle. Ja myös NATO tässä nyt loukkaa jäsenvaltioiden oikeuksia. Meidän täytyy lopettaa tämä epähumaani tilanne. Meidän täytyy saada aikaiseksi sitova oikeusjärjestelmä, mitä pakolaisiin tulee, ja meidän täytyy kiinnittää enemmän huonta humanitaariseen kriisiin. Seuraavaksi herra Buonan. Kiitos puhemies. Aika rientää. Mutta kun sanotte, että pitää puhua hitaasti, meillä on minuutti aikaa, niin miten voidaan millä tavalla keskustella? Vähän hankalaksi käy. Ho ragione. Eh, però adesso il tempo è già partito. No, aikaa tässä on. Menne siis hitaasti vai nopeasti? Hogy hogyan lehet hatékonyan el, elhasználni és felhasználni egy percet, akkor közlöm önnel, hogy nehezen. Én is pont az... Niin siis todellakin, onhan se vaikeaa käyttää minuutin puheaika tehokkaasti. Aloitamme ajanoton tästä alusta. Erinomaista. Kiitti. Niin, tämän päivän keskustelua kuunnellessa haluaisin teille sanoa jotain omasta kokemuksestani pormestarina itäläisessä kaupungissa. Sinne tuli pakolaisia laittomia, tai miksi niitä kutsutaankin. Yksikään ei muuten sotaa paennut. Maasta tulivat jo selvät sotaa. Eli on niin erilaisia tilanteita, mutta minä tekisin ehdotuksen, kun täällä on tärkeitä henkilöitä komissiot, jotka päättävät Euroopan kohtalosta. Eurooppa ja jokainen maa on taistellut, isät, isoisät, isoisoisät taistelee, että saadaan vapaus. Ja sitten on paljon ihmisiä, varsinkin miehiä, jotka lähtevät pakoon sotaan, niin kutsutua sotaa, ja tulevat Eurooppaan. Sen sijaan, että autettaisiin naisia ja lapsia, ja mielestäni se olisi oikein, niin miksei sitten nopeasti palauteta näitä maita alkumaihinsa ja taistelemaan maansa ja alueensa puolesta niin, että voitaisiin asioita paikan päällä hoitaa. Ja, ja sen sijaan, että autetaan täällä heitä, niin miksei lähetetä heitä takaisin taistelemaan vapauden puolesta. Seuraavaksi edustaja Vosenberg. Rouva Vosenberg. Kiitos rouva puhemies. Eilen puhuttiin 15 tuntia itsestään selvyyksistä huippukokouksesta. Kaksi ja puoli miljoonaa pakolaista ja yli 20 000 tulee päivittäin raoillemme. Miten me voimme käsitellä tätä? Euroopan unionilla on velvollisuus tehdä päätöksiä ja tässä täytyy ottaa myös huomioon jäsenvaltiot, jotka eivät ole täyttäneet velvoitteitaan, mitä pakolaiskiintiön tulee. Ja myös sisäisiin siirtoihin täytyisi kiinnittää huomiota. Tässä täytyy olla ainoastaan autoritäärisempi niitä maita kohtaan, jotka sulkevat rajansa. Ja laittomat pakolaiset täytyisi lähettää takaisin Turkkiin. Tämähän on jo aikaisemmassa takaisinottamissopimuksessa otettu esille. Turkki vaatii jatkuvasti lisärahoja ja käyttää myös oikeuksiaan väärin. Kiitos ja sitten edustaja Niedermüller. Kiitos rouva puhemies nyt, emmehän me ensimmäistä kertaa keskustele, niin samaan aikaan pakolaislapset Makedonian rajalla lietteessä mudassa siellä leikkivät. Miksi sanon näin? Tänä päivänä ei pitäisi puhua poliitikoista, jotka oikeisto, äärioikeisto ja populistit ovat kidnapanneet ja ajattelevat, että viikkelanko voi ratkaista ongelmat. Ei nyt täytyy puhua naisista, lapsista ja tytöistä, jotka ovat jääneet rajalle jumiin, eivät pääse taakse, eivät voi jatkaa eteenpäinkään. Täytyy ajatella äitejä, joiden täyt, on täytynyt tehdä elämänsä vaikein päätös, kun päättivät lähteä jättää kotinsa, etsiä parempaa elämää pitkälle tuhansien kilometrien matkalle, huolehtien lapsistaan, toivoen, että enemmän tai myöhemmin löytäisivät uuden maan ja kodin, jossa voisi rauhassa kasvattaa lapsensa. Suljetut rajat ovat häpeä Euroopalle. Tässä unohtuu eurooppalainen humanismi ja ihmisoikeudet. Ei täydy puolustaa Eurooppaa maahanmuuttajilta, vaan poliitikoilta, jotka ovat huolissaan vain omista uristaan ja vallastaan ja tekevät kaikkensa niitä suojellakseen. Täällä Euroopan parlamentissa tämä täytyy sanoa äänellä, ääneen ja kunnolla. Ei voi olla jäsenvaltiot, tai jotka hyötyvät Euroopan maahanmuuttopolitiikasta. Kiitoksia. Sitten herra Huntis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja komission jäsen. Me kuuntelimme teitä ja luimme tarkkaan neuvoston päätelmät eilisestä kokouksesta. Mielestäni tässä nyt ruvetaan käymään kauppaa Turkin kanssa. Turkki käyttää hyväkseen pakolaiskriisiä ja loukkaa kansainvälistä oikeutta se ei tue itsemääräämisoikeutta ja hyödyntävät tätä omiin tarkoitusperinsä. Toisin sanoen, me ikään kuin vaihdamme tavaroita, käymme kauppaa, joka on kaiken kammottamista, mitä voi kuvitella, kun on ihmisistä kyse. Te neuvottelette nyt Kreikankin kanssa. Te puhutte velan anteeksiannosta ja että löyhennettäisiin kulukuri jonkin verran, koska haluatte Kreikasta tehdä valtavan järjestelykeskuksen. Te olette iskeneet meitä ymmärrys pöytäkirjoille nyt iskette meillä pakolaiskriisillä. Mutta Kreikassa hylätyt pakolaiset ovat kuitenkin tässä viimeisenä uhrina. Gaal. Seuraavaksi Rova Gaal. Kiitos, arvoisat jäsenet. paljon puhetta, mutta vähän toimia viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämä on ongelma Euroopalle ja Balkanin maille. Meidän täytyy lopettaa tämä pakolaisvirta. Nyt on aika toimia ja kaikki toivet ovat oikeutettuja, joilla me saamme asiat taas järjestykseen. Me puhumme maahanmuuttokriisistä, mutta me tiedämme, että ainoastaan muutama prosentti saa pakolaisstatuksen. Useammat hakevat turvapaikkaa, mutta kansainvälisen lainsäädännön mukaan he, he ovat kuitenkin vain talouspakolaisia, jotka etsivät parempaa elämää, parempia työpaikkoja. Ja siksi he riskeeraavat oman elämänsä ja myös lastensa elämän. Ja meidän ei tarvitse hyväksyä kaikkia näitä pakolaisia. Euroopan unionin täytyy näyttää, että se pystyy, pystyy ratkaisemaan nämä ongelmansa, että se pystyy valvomaan omia rajojansa. Me tarvitsemme toimia. Meillä ei ole enää aikaa hukattavaksi. And now Mrs. Kien. Kiitoksia. Sitten Rova Kienge. Grazie. Kiitos, hyvä komission jäsen. Pakolais kriisissä on tehty paljon ehdotuksia tähän mennessä. Jotkut ehdotukset on hyväksytty parlamentissa ja neuvostossa. Joitakin olla valmistelemassa. Minä luotan teidän vastuuntuntoon, että näitä asioita viedään eteenpäin, että voidaan muuttaa myös Dublin asetusta. Ja se on tehnyt tilanteen sietämättömäksi niin, että tässä joudutaan ihminen palauttamaan maahan, johon ensin on tullut meidän pitäisi solidaarista noudattaa pakolaiskriisissä ihmisoikeuksia kunnioittaen ja myös kansainvälisen oikeuden määräyksiä noudattaen. Humanitaarinen vastaus on vain yksi osa strategiaa, joka perustuu kokonaisvaltaiseen tukeen, jota me peräkulutamme parlamentissa. Olemme niin pitkään jo tehneet monen kuukauden ajan ilman pitkään, pitkänäköisen suunnitelmaa emme pääse eteenpäin. Ja lopuksi haluaisin todeta ja viitata siihen, mitä herra Granti totesi, ja palauttaa mielimme, mihin arvoihin meidän Euroopan perustuu. Kiitos, Rova Koslovska-Rajevic. Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen, hyvät kuulijat. Alkuun panisin merkille Euroopan neuvoston puheenjohtaja Tuskin vetoomuksen taloussyistä pakolaisille Don't come to Europe. Tämä on läpimurto EUn politiikassa, kun on tämä maahanmuuttoaalto, joka kasvaa ja kaksi miljoonaa todennäköisesti ylitetään tänä vuonna. Viimeiset kaksi vuotta osoittavat, että ei ole mahdollista jatkaa maailman pelastuspolitiikkaa Euroopan kustannuksella. Emme pysty äh, taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti harjoittamaan tätä politiikkaa. Maahanmuuttokriisin ratkaisu liittyy ulkopolitiikkaan. Afrikan tilanteen ja lähitilanteen vakauttaminen niin, että pakolaisilla olisi paikka palata ja taloudellinen tuki Euroopan ulkopuolisille maille, jotka pelastavat pakolaisia sotamaista. Eilinen Turkki-sopimus antaa toivoa, että tämä ulkopolitiikan painotus jatkuu. Täytyy ottaa huomioon myös reaaliset kustannukset, jos ei laitonta maahanmuuttoa estetä. Kuitenkin viisumivapaa matkustaminen Turkin kanssa on suuri hinta ja se ratkaisee vain osan ongelmasta. Euroopan ottaa edelleen vastaan pakolaisia kuitenkin laillisia ja järjestelmällisessä muodossa, eli tämä on hyvin tärkeää turvallisuuden kannalta ja se on tärkeää myös avun tehokkuuden kannalta, koska jotta voitettaisiin tehokkaasti auttaa, niin täytyy olla realistiset tiedot ja kaikki pitää pystyä äh, organisoimaan. Kontrolli on myös tärkeää, että voidaan laskea kustannukset ja arvioida mahdollisuudet EU-ssa niin, että tämä EUn tukirasite ei tulisi liian äh, raskaaksi. Kiitoksia. Kiitos, puhemies. Me olemme aina puhuneet laillisesta maahanmuutosta ja pakolaisten turvallisuudesta, mutta nyt tähän ei enää kiinnitetä huomiota, vaan suorat siirrot Turkista Eurooppaan. Ja meidän tässä täytyisi todellakin myös kiinnittää huomiota talouspakolaisiin ja palauttaa nämä henkilöt. Tätä kautta ehkä saamme ratkaisun aikaiseksi. Toki ratkaisulla on hintansa. Me emme enää pidä kiinni arvoistamme, ennen kaikkea ihmisoikeuksista. Tämä on se hinta, jonka joudumme maksamaan, koska me emme ole ottaneet edistysaskeleita Euroopan yhdistymisen suhteen. Meillä on enää talousunioni eikä mitään muuta unioni. Juncker on sanonut, että tämä on viimeinen mahdollisuus ja tämä on todellakin nyt komission tehtävä. Rova Moran, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Euroopan unioni ei välttämättä ole pakolaistragiasta vastuussa, se joka nyt Euroopassa on, vaan syynä on epäjohdonmukainen politiikka ja viestimme. Se on johtanut laittomaan maahanmuuttoon, joka on kohdistunut tänne. Ja siksi, kun kuullaan kiintiöpolitiikasta, niin me olemme houkutelleet ihmisiä tulemaan alueellemme. Niin vain on, että hallitus Ranskassa on päättänyt puhdistaa ja tyhjentää Kaleen viidakon ja niitä ja, jaetaan sitten pitkin Ranskaa. Näissä keskuksissa ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Ne eivät ole vankiloita kuitenkaan. 20 prosenttia näistä on lähtenyt ilman, että mitään osoitetta antaa. Saksassa 160 000 il- ei ole pystytty yksilöimään maantieteellisesti. Monet ihmiset tulevat meidän maihimme, alueillemme, Euroopan unionin uuden kohtalon luomiseksi. Me olemme valedelleet heille, siitä nyt on kyse, kun me olemme niin epäjohdonmukaisia olleet Euroopan unionissa tämän päivän politiikassa. Me tarvitsemme tiukkaa politiikkaa, lähettää sellainen viesti, että meillä on myös palautuspolitiikka, jota nyt ei ole. Nimittäin maahanmuuttopolitiikka tänä päivänä on ilman sisältöä ja se täytyy nyt tunnustaa myös täällä. Sitten herra Zdehovski. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja. Ennen talvea useammat meistä ajattelivat, että maahanmuuttoaalto vähenisi sään vuoksi ja ehkäpä loppuisi kokonaan. Näin ei ole käynyt kuitenkaan. Ja nyt Eurooppaan tulee paljon suurempi katastrofi kuin viime vuonna tähän aikaan. Nyt on korkea aika todeta, että meillä on enemmän ongelmia kuin luultiin. Itse pystyin näkemään omakohtaisesti, että Kreikka ei pysty hallitsemaan maahanmuuttoaaltoa. Erityisesti raja Kreikan ja Makedonian välillä on mahdoton tilanne siellä. Jos tämä nyt ei muutu eikä muutos tule nopeasti, niin Kreikka ei pysty suojelemaan Schengen-aluetta. Jos näin käy, niin ei mitkään ohjelmat auta. Puhutaan ensin erityistoimista. Puhutaan työtavoistamme, yhteistyöstä Balkanin maiden kanssa, kumppanuus Turkin kanssa, yhteisen eurooppalaisen rannikko- ja rajavartioston vakauttaminen. Tässä vain muutamia välineitä, jotka voivat meitä pelastaa. Grazie. Kiitos puhemies. Ties monettako kertaa täällä täysistunnossa käsittelemme muuttoliikeaihetta ja kuullaan hätätilanteista. Olen iloinen, että ja minä toivon, että nyt kerta kaikkiaan näiden sanavirtojen sijaan saadaan aikaan jotain todellista. Kaikkein tärkeintä varmasti oli Dublin kolmonen. Tähän mennessä Dublinas meillä ei ole toiminut vastaanotettaessa. Tässä voitaisiin konkreettisesti auttaa Kreikkaa, Italiaa, Maltaa, Espanjaa. Euroopan komissio on sitoutunut ennen maaliskuun loppua vielä esittämään muutosta Dublin kolmosen ole. Minä toivon, että määräajasta pidetään kiinni myös. Minä varsinkin toivon, että sitten sen perään jäsenvaltiot ja koko neuvosto tulevat perässä, kun ajatellaan, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Kiitoksia. Sitten edustaja Koratsa Piltin vuoro. The border and quota policy just dumps... Rajojen sulkeminen ja kiintiöt siirtävät ongelmat muihin maihin. Tässä ei ole mitään muuta ratkaisua, että täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy ottaa pakolaiset hallitusti vastaan ja paremmin valvoa ulkorajoja. Meidän täytyy rekisteröidä ihmiset ihmisellä tavalla ja ottaa Schengen jälleen käyttöön. Mitä harmonisoituihin tietokantoihin tulee, ne ovat erittäin tärkeä ja minä tuen EU-Turkki-toimintaohjelmaa. Me tarvitsemme rahoitusta Turkille, Libanonille, Jordanialle YK ja kansalaisjärjestöt ovat näin sanoneet, että me tarvitsemme yhteistyötä YK kanssa. Ja uudelleen sijoittaminen on hyvä tapa toimia. Kiintiötä tulisi kasvattaa uudelleen sijoittaminen ja Dublin-järjestelmä, nämä ovat asioita, joita täytyisi nopeuttaa. Se, että stigmatisoidaan pakolaisia, asetetaan ihmiset toisiaan vastaan, on ongelma. Johtajien täytyisi nyt muuttaa puhetapojansa. Pakolaiset eivät ole taakka eivätkä vaara. He ovat ihmisiä, naisia, lapsia, jotka etsivät suojaa. Kiitos. And the last speaker will be... Ja viimeisenä herra Blenkovic. Kiitos, rouva puhemies. Hyvä komission varapuheenjohtaja, kiitos yleiskatsauksesta Euroopan maahanmuuttoagendan toteuttamisesta. Yli 800 000 ihmistä on tullut viime aikoina Eurooppaan. Useita tuhansia jo tänä vuonna. Ja ongelma on, että nyt on hallitsemattomia ihmisvirtoja – jotka pakenevat henkensä edestä. Asiat täytyy järjestää humaanilla, mutta myös laillisella tavalla. Sen vuoksi pidän hyvänä Dublinin asetuksen uudelleenarviointia, jotta voidaan suojella Schengeniä ja tehdä voitava, jotta voidaan saada sopimus Turkin kanssa, kuten eilen saatiin ja auttaa heitä suojelemaan rajaamme ja myöskin auttaa Kreikkaa, erityisesti kun ajatellaan Kreikan Makedonian rajan kamalaa tilannetta, jolla voi olla dominovaikutus koko Balkanin reittiin. Kiitos. Have... Hyvät kollegat, 17 puheenvuoropyyntöä on menettelyssä ilman puhujalistaa. Valitettavasti en voi hyväksyä niitä kaikkia. Ollaan myöhässä aikataulusta ja viisi esityllistä kohtaa vielä on tälle päivälle, mutta aloitamme ja Jova Joidrova aloittaa. Okei, okay, siis not here. Okei, okay, ei olekaan paikalla. Rova Virkkunen, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies olen erittäin huolestunut schengenin tilanteesta eilen turkin kanssa tehdyt linjaukset ovat tärkeitä ja merkittäviä mutta on epärealistista ajatella että turkki ratkaisisi euroopan pakolaiskriisin. meidän on itse saatava euroopan ulkorajat nyt kuntoon. jäsenvaltioiden on toteutettava ne päätökset jotka jo aiemmin on tehty hotspotien perustamisesta maahantulijoiden tunnistamisesta rekisteröinnistä maahantulijoiden tasaisemmasta jakamisesta eri jäsenvaltioihin on tehty kymmenittäin päätöksiä ja suosituksia mutta toimeenpano jäsenvaltioiden tasolla ontuu pahasti. se on aiheuttanut sen että jäsenvaltiot eivät voi luottaa toisiinsa ja on jouduttu käynnistämään tilapäiset rajatarkastukset schengen alueen sisällä jopa kahdeksan maata on näihin turvautunut on selvää että nuo toimenpiteet joita komissio viime perjantaina ehdotti omassa ohjelmassaan on toteutettava jotta schengen alue ja ihmisten vapaa liikkuvuus euroopassa voidaan jatkossa turvata. se on tärkeää meille sekä poliittisesti että taloudellisesti mutta se voi toteutua vain jos ulkorajat pitävät. minun maani on osoittanut että eurooppalainen solidaarisuus ei ole vain tyhjä sana vaan tapa puuttua turvapaikkakriisiin, joka on pahin sitten viime vuosisadan ja suurin kriisi myös Euroopan unionissa, kuten YK on pääkomissaari tänään totesi. Portugalin otti tällä viikolla Kreikasta 64 pakolaista. He ovat kärsineet epäinhimillisestä kohtelusta pyromin rajoilla, kun Itävalta ja muut ryhtyivät rikkomaan Schengen säännöstöä ja kansainvälistä oikeutta. Minkälaista säällisyyttä on osoitettu. Tällä viikolla varmasti saadaan Portugalin hallitukselta lisää toimia. Entäpä sitten muut hallitukset? Miksei komission neuvosto ryhdy muiden rankaisemiseen, kuten Portugalin kohdalla tehtiin muutaman desimaalin takia, ei Kreikkaa, Itävalta tai muuta, muitakaan, jotka eivät noudata solidaarisuutta, eivätkä suoja naisia ja lapsia, jotka hakevat suojelua Euroopassa. Eikä samasta syystä, kun neuvosto salli kiristyksen tapahtuvan eilen Erdoganin voimin. And next one, Mr. Kyuchuk. Kiitoksia, sitten herra Kutsuk. Kiitos, rouva puhemies, hyvä komission jäsen. EU on nyt kriittisessä tilanteessa. Useat jäsenvaltiot eivät ole halukkaita jakamaan vastuuta. Nyt jo usean kuukauden ajan olemme puhuneet yhdennetyistä toimista, mutta emme pidä tehdyistä sopimuksista kiinni. Komission päätös jakaa tai antaa 700 000 euroa humanitaariseen apuun pakolaiskriisin aikana on erityisen tärkeää Kreikalle ja Länsi-Balkanin maille – Turkin yhteinen toimintasuunnitelma on myös suuressa roolissa. Nyt täytyy saada perustettua eurooppalainen rannikko- ja rajavartiosto. Bulgaria ja Romania molemmat odottavat tätä, ettei niistä tule puskurivyöhykettä EU-hun. Täytyy myös tehdä työtä lähi rauhanprosessin eteen täytyy myös menestyksellä saada aikaan uusi eurooppalainen pakolaismenettely tai turvapaikkamenettely. Puhemies, varapuheenjohtaja. Neuvoston puheenjohtajan päätelmät ja lausumat tai teidän puheenne tänään muuttoliikeagena tiimoilta, kaikki paljastavat epäinhimillisen rikollisen luonteen politiikassamme tällä saralla. Ne tässä halutaan epävakautta ja kaaosta luoda kehittymättömyyttä alkuperämaissa ja nyt tässä ryhdytään uhreiksi. Ei tässä edes ihmisiä ajatella, onko heillä tarvetta suojeluun vai ei. Tässä alistutaan Turkin vaatimuksille, loukaten ihmisoikeuksia viittamalla kintaalla kansainvälisille sopimuksille. Ja vielä NATO on mukana Egean merellä. Me kohtelemme todella huonosti näitä ihmisiä, jotka hakevat vain parempaa elämää Euroopassa. Itse asiassa tämä on vain suur pääoma, joka on kiinnostunut työvoiman hyödyntämisestä. Mutta tämä osoittaa, miten syvässä kriisissä Euroopan unioni itse on ja osoittaa, että nyt on kyse siitä, että me emme vastaa omia arvojamme. Herra Soltis, olkaa hyvä. Komissaari, te mainitsitte joitakin toimenpiteitä, mitä toimintasuunnitelman toimeenpanoon tulee, ja te puhuitte myös sopimuksesta Turkin kanssa. Mielestäni pitäisi ensin olla sopimus jäsenvaltioiden välillä. Tämän pitäisi olla ensimmäinen toimenpide ennen kaikkea ennen kuin rajat suljetaan. Ja nyt solidaarisuuden sijaan me olemme ulkoistaneet tehtävämme Turkille ja olemme valmiita maksamaan siitä erittäin korkean hinnan 6 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Ja meidän täytyy tehdä monia suostumuksia ja myönnytyksiä, mitä Turkkiin tulee. Me tiedämme, että Turkki on erittäin lahjakas parhaan ratkaisun löytämisessä. Meidän jäsenvaltiossa täytyy saada sopu aikaiseksi. Herra Jurek. Aamulla kuulimme komission jäsen Filippo Grandia YKsta, mutta ei komissaari Grandi eikä Timmermanskaan kertoneet tärkeintä asiaa, faktaa, jota ei pitäisi yleen katsoa. Se, että kasvun dynamiikka laittomassa maahanmuuttossa Eurooppaan on siis tuhat prosenttia tämän vuoden alusta. Kymmenen kertaa enemmän tämän vuoden alusta laittomia maahanmuuttajia kuin vastaavana aikana viime vuonna. Eli itse asiassa Täällä salissa kuulemme koko ajan joitakin julistuksia äh, laillisista reiteistä, niiden avaamisesta. Tässä harhautetaan heitä siitä, että ennen kuin ratkaisemme niiden on, ihmisten ongelmat, äh, jotka nyt tarvitsevat atua, että pystyisimme mahdollistamaan laillisen tulon Eurooppaan. Siinä petetään näitä ihmisiä. Ja nyt on tärkeää, että ne, jotka tällaisia julkilausumia esittävät, niin äh, olisivat tietoisia niiden seurauksista. Kiitoksia. Sitten edustaja Epitidideius. Kiitos, puhemies. Minä haluaisin kysyä herra Timmermansilta seuraavaa. Te kysytte meiltä, haluaako Orbanuni hoitaa pakolaiskriisiä? Totesit, että Kreikka ei pysty valvomaan rajojaan. Kysykääpä herra Avrompuksella hän vieressänne. Hän oli puolustusministeri. Hän ehkä tietää, onko Kreikan armeilla mahdollisuuksia puolustaa omia rajojaan. Onko Kreikan hallitus koskaan edes pyytänyt heitä tekemään niin? Puhuitte raja- ja rannikkovartiosta. Ja sitten ette kuitenkaan hyväksy takaisin niitä, jotka laittomasti ovat tulleet Kreikkaan. Miksi te jatkuvasti intätte sen puolesta, että epäonnistunutta Dublin säännöstä vain odottaisiin ja kaunis maa ja sen aurinkossa oleva kansa joutuu kärsimään yhteisymmärryspöytäkirjankin takia. Ja sitten kadotetut sielut joutuvat suorastaan keskitysleileille. Miksi kaikki vain Turkin myönnytysten takaamiseksi? Hehän kiristävät meitä. Minulla on sellainen vaikutelma, että Turkille anneta nyt tehtäväksi puolustaa meidän rajojamme, niin se on ikään kuin, että raiskaaja joutuisi, raiskaaja pääsisi nukkumaan raiskatun kanssa. Ja tuskin tämä ratkaisee asioita. Rouva Matera. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää komissiota uusien erotusten esittelemisestä ja minä ainakin aion viedä niitä eteenpäin pakolaiskriisin selvittämiseksi. Me tarvitsemme selvän eron, kun ajatellaan ensinnäkin pakolaisia ja suojelusta tarvelevia ja sitten taloudellisia pakolaisia pitää erillään, kuten Tuskin vetosi, että taloudelliset pakolaiset eivät lähtisikään matkalle. Me emme voi heitä vastaan ottaa. Meidän täytyy viedä eteenpäin diplomaattista työtä ratkaisu löytämiseksi eri kriiseihin, varsinkin Syyriassa ja Libyassa. Meidän emme saa aliarvioida niitä tietoja, joita saadaan tiedustelupalveluilta. Tietojen mukaan saattaa olla pakolaisten joukossa myös Balkanin ja Välimeren reittejä käyttäviä terroristeja. Siksi meidän täytyy käyttää mahdollisimman pitkälle erityisvirastojen valmiuksia, Europolia ja Eurojustia, niin että saataisiin aikaan todellista tietojenvaihtoja aikaan jäsenvaltioiden kesken, jotta voidaan jotenkin päästä käsiksi ilmiöön. Ja viimeisenä tässä menettelyssä herra Lopes Aguiar. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen todellakin pettynyt minun eurooppalaisten puolesta, kun tehdään niin ristiriitaisia päätöksiä muiden päätösten kanssa lyhyellä aikavälillä. Ei ole strategiaa olemassa. Mitään ei ole täytetty lupauksista myöskään ei ole selvää poliittista tahtoa olemassa, eikä sen enempää solidaarisuutta kuin ei ole kyse kiintiöistä tai mitä sopimuksia tehdään Turkille tai alistutaan Turkin vaatimuksille, niin että menisivät meidän näkymistämme pois. Ja tässä olen pystynyt lupauksia täyttämään, koska se on mahdotonta. Tämä on groteskia, että lupataan Turkille niin paljon, että jäsenvaltiot eivät itse mitään pysty tarjoamaan. Ihmisoikeuksia rikkomalla ei mitään ratkaista, vaan jäsenvaltioilta täytyy vaatia noudattamaan vielä enemmän ihmisoikeuksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Avrapumulos. Thank you, Madam President. Um, honorable members of the parliament. Kiitoksia, hyvät parlamentin jäsenet Yleisesti ottaen minä sanoisin, että me olemme kaikki samaa mieltä, muutama on ollut kuunnottamatta siitä, miten tähän pitäisi puuttua, kun tilanne on ennen näkemätön. Eilinen huippukokous oli tärkeä askel, vaikkakaan ei vielä ratkaiseva tälläkään kertaa. Ensi viikon kokous on vielä tärkeämpi. Jokainen on nyt kantamassa vastuutaan ja jokainen joutuu myös tilille. Nyt on kyse siitä, mikä on käsityksemme täällä käsin kosketeltavasta solidaarisuudesta. Siitä keskusteltiin eilenkin päämiesten kesken. Solidaarisuus on perusta, tärkein pilari komission ehdotuksessa. Pakolaiskriisi on ollut nyt käynnistämässä keskustelun meidän kohtalosta Euroopan unionissa. Haluaisin Täällä puhuttiin sisysoffaksesta, jonka tunnette varmasti kaikkea. Mutta ajatelkaa, ajatelkaapa Euroopan sisyfoksen paikalla. Todellakin meillä on iso kivi harteillamme. Mutta on ehdottoman välttämätöntä, että kaikki jäsenvaltiot auttavat EU-ta pääsemään vuoden huipulle, ettei myytti saa vain vahtivistusta ja niin kivi lähde kiirimään alaspäin että emme ota takapakkia Euroopassa. Se, että on taipumuksena hyväksyä helppoja, populistista retoriikkaan ottavia päätöksiä, on johtanut umpikujuvan eri jäsenvaltioissa. Tällä tavoin vain ääriliikkeet, nationalismi ja mukalaisvihamielisyys voittavat alaa. Se on vastu meidän arvojamme. Toistan vielä, me emme muuta strategiaamme ja me vetoamme kaikkiin, että pitävät kiinni tästä. Me tarvitsemme suuren mittakaavan toimia, tehokasta palauttamista, jos ei ole oikeutta jäädä tänne. Ja totta kai turvallisia ulkoisia rajoja. Ja siksi kaikkien jäsenvaltioiden pitää kantaa oma vastuunsa tästä. Kun jäsenvaltiot kantavat vastuun yhdessä komission kanssa, voidaan taata myös Schengenin jatko. Ja vaikkakin jotkut poliitikot eivät ole tajunneet, mikä symbolinen ja poliittinen merkitys Schengenillä on ja sen sisällöllään, niin kuitenkin voivat miettiä ainakin taloudellista kustannusta, jos Schengen ei olisi. En toista enää näkemyksiäni ja sitomustani Schengeni sen tiedätte, mikä se on. Muuttopaine on sitä luokkaa, että yksikään jäsenvaltio ei siitä selviä yksin, ja me sen tiedämme kaikki. Me tarvitsemme välitöntä tukea Frontexin operaatioille ja nopeasti sopimista myös meidän rajoistamme liittyen raja- ja rannikkovartioon. Eli kukaan ei voi jäädä istumaan ja jäädä odottamaan, kunnes asiat menevät paremmin itsestään. Ne eivät näin mene, jos me kaikki toimii yhdessä. Sen takia suhtaudumme myönteisesti kumppaneidemme osuuteen. EU-pakolaisjärjestö, kuten aamulla sanoin. Ja lisäksi NATO, joka tulee auttamaan salakuljettajien toimet. Muistutan teitä siitä, että olemme julistaneet sodan salakuljettajia vastaan. Ne toimivat muun muassa Turkissa. Kyllä tarvitaan Turkki, jotta voidaan kohdata tämä globaali kriisi. Tiedän, että on epäilyjä ehkä tähän liittyen, mutta ikinä ei pitäisi unohtaa, että Turkki on tärkeässä roolissa, asemalla ja kumppani EUlle näissä toimissa, mutta emme tule toimimaan omia, omien sääntöjemme vastaisesti, ja tämä tulee selväksi tulevina päivinä, kun kokous lähestyy. Palautus voi tapahtua vain noudattaen EUn ja kansainvälisen yhteisön sääntöjä. Meidän pitää myös täydentää strategiaamme Uudelleen sijoittaminen on prioriteettimme. Kuten sanoin jo kuulemisessamme, meidän pitää rakentaa laillisia tapoja niille, jotka haluavat tulla Eurooppaan hyvin pian, kuten luvattua. Tulemme paljastamaan suunnitelmamme, jotka liittyvät uudistuksiin. Olen samaa mieltä kanssanne. Tarvitaan reilu taakanjakojärjestelmä myös laillisesta maahanmuutosta. Liikkuvassa maailmassa ei voi olla EUta ilman kunnon taloudellisen maahanmuuton politiikkaa, joka ottaa huomioon globaalit kehityssuunnat. Ja sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja totta kai koordinointi taloussektorin kanssa. Ja lopuksi vielä hyvin tärkeä asia, koordinoidumpi politiikka kotottamisen suhteen on asia, joka tulee täydentämään tämän kokonaiskuvan arvon parlamentin jäsenet. Teidän puheenvuoronne ovat hyvin hyödyllisiä minulle ja kiitän teitä tästä. Ja kuten aina, otan ne hyvin vakavasti huomioon, otan huomioon tulevat kehitykset. Juurikin tässä parlamentissa politiikkamme on laadittu tässä parlamentissa. Politiikkamme tullaan puolustamaan Euroopan, eurooppalaisten arvojen nimessä ja eurooppalaisen demokraatin nimissä. Kiitoksia kovasti. Thanks. The debate is closed. Kiitos, keskustelu päättyy. Ja nyt hieman suomea. Eilisen istunnon alussa esitettyä liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositusta olla vastustamatta täytäntöönpanotoimenpidettä ei ole vastustettu kaksikymmentäneljä tunnin määräajassa.